So, dear colleague, <laughs> and ladies and gentlemen, uh, let's start our... No niin, hyvät kollegat, hyvät naiset herrat. Aloitetaanpa kokous. Teillä on siellä pöydällänne esityslista ja siihen ei näytä tulevan muutoksia, joten se voi tänään hyväksyä. Sitten kohta kaksi. Kokouspöytäkirjan hyväksyminen 20. 21. tammikuuta. Jos tämän kokouksen loppuun mennessä kukaan ei pöytäkirjaa vastusta, ne hyväksytään. Sitten kolmas kohta. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden kokouksesta 20. tammikuuta, jos niitä ei vastusteta ne voidaan silloin hyväksyä. Kohta neljä. Puheenjohtajan ilmoitukset. Tämä kokous välitetään verkossa, joten sitä voi seurata Tallinnasta Lissabonin sieltä Tessalonikin asti. Ja koska kokous tulkataan, pyydän kollegoita puhumaan maltilliseen tahtiin. Kohta viisi. Siinä tiedotetaan meneillään olevista kolmikantaneuvotteluista, joita on tällä hetkellä meneillään vain yksi. Kaksi käyttöä, valvon, vientivalvonta on kyseessä. 13. helmikuuta pidettiin asia koskeva kokous ja se olikin varsin lupaava tapaaminen. Kroatia puheenjohtajavaltiona on todella nyt valmis siirtymään eteenpäin. Ja neuvoston puolella näyttää olevan tässä hieman pelivaraa. Ja avoimuudessa ja raportoinnissa, lisensoinnissa, luvissa ja yleisissä vientilupa järjestelmissä päästiin eteenpäin. Vielä keskustellaan äh, autonomisesta riippumattomasta luettelosta ja catch all ihmisoikeuskysymyksistä ja tiettyjen laitteiden äh, siviilikäytöstä. Neuvostolta saatiin ehdotuksia näillä alueilla, mutta ne eivät tällä hetkellä ole meistä riittäviä. Mutta joka tapauksessa tässäkin on liikettä eteenpäin. Esittelijämme on nyt paikalla ja hän voi kommentoida asiaa lisää. Herra Buchner. I think... Eh, Kiitoksia kovasti. Varmaan jo sanoittekin kaiken olennaisen neuvoston ehdotus on mielestäni suuri askel eteenpäin. Meillä on tosiaan keskusteltavaa sen perusteella, näinhän ei aiemmin ollut. Toki vielä parannuksia tarvitaan. Komissio on tehnyt ehdotuksen melko hyvän, mutta ei täysin hyvää ehdotusta vielä. Eli ihan kelvolla tiellä ollaan. Toivottavasti saadaan kaikki valmiiksi kohtuullisessa ajassa. So the next... Kiitos. Seuraava trilogi pidetään muistaakseni 26.3. tai jotain sellaista. Ja tässä välissä meillä on vielä kaksi teknistä kokousta ja voi olla, että sopimus saadaan seuraavassa kolmikantaneuvottelussa valmiiksi, mutta kaikesta pitää ensin saada sovittua, kun sopimus saadaan aikaan. Se on kultainen neuvottelusääntö. Onko kysyttävää? Ei näyttäisi olevan, joten siirrymme kohtaan kuusi. Tämä on tärkeä asia. yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano ja vuosikertomus on kyseessä. Tähän liittyy valiokuntamme selkeä viesti siitä, että meidän tulisi todella kaiken muun ohella keskittyä kauppapolitiikan täytäntöönpanoon ja pitää varovasti ja varoen laatia oma raporttimme täytäntöön panosta. Ja tämä on nyt ensimmäinen, no toinen kerta, kun laadimme tällaisen kertomuksen ja ensi kerta tällä kaudella. Ja näin. Meillä on mahdollisuus pohtia laajemmin hyviä ja huonoja puolia, joita kauppasopimusten täytäntöparon viime vuonna on liittynyt. Ja totta kai tässä voidaan jo katsoa sitten hieman tulevaakin. Kun kauppasopimuksia ja järjestelyjä täytäntöön pannaan. Ja nyt esittelijämme saa puheenvuoron noin viideksi minuutiksi. Dear colleagues, so the... Kiitoksia Olkaa hyvä puheenjohtaja. Kuten sanottu, tämä on vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan soveltamisesta. Olemme nyt tässä luonnosteluvaiheessa tässä seikassa ja, ja tämän mietityn luonnoksen tiimolta käytävä perusteellinen keskustelu siirtyy ensi kuun kokoukseen maaliskuun. tässä vaiheessa jo tietysti sitten otan vastaan kaiken, mitä teillä on tässä sanottavana. Äh, komissio on viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana laatinut vuosikertomuksen näiden kauppasopimusten äh, toteutumisesta ja ylipäätänsä omista havoin, havoin, äh, havainnoistaan, mitkä sitten toimivat tämänkin mietinnön pohjana, mutta tietysti yhteinen kauppapolitiikka on paljon laajempi kokonaisuus kuin vapakauppasopimusten täytäntöönpano. 2018 edellisessä kertomuksessa, viime vuosihan oli vaalivuosi, Parlamentti ei tästä erikseen mietintöä laatinut. 2018 selonteon avainosat ovat edelleen päteviä, siksi nojaudun aika pitkälti sitten siihen siltä osin ainoastaan, mitä on nyt sitten päivitettävä viimeksi kuluneen parin vuoden tapahtumien valossa mietinnössä painotan uusia painopisteasioita, esimerkiksi kuten vaikkapa suhteet Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, Afrikkaan, VTOhon, PK-sektorille, kauppa ja kestävä kehitys ja, ja meneillään olevat neuvottelut digitaali meneillään neuvottelut sekä sitten digitaalinen kauppa, digitaaliset palvelut, sähköiset palvelut. Sääntöperusteinen vapakauppahan on kaikkein äh, paras tapa saada äh, unionista mm, globalistuvassa maailmassa entistä kilpailukykyisempi. Ja äh, unionihan on nyt jäämässä jälkeen tässä kilpailujonassa. Ja kaupan esteitä on purettava entisestään entistä poltavammin. Maailman kauppajärjestö kaipaa perinpohjaista uudistumista ja äh, nimenomaan sitten tämän monen, monenvälisyyden painottamiseksi ja kauppasuhteet Yhdysvaltoihin ovat niin ikään tärkeät äh, uudistaa, jotta nämä äh, pääsemme samoille linjoille. Samoin VTOn vetomuselimen uudistaminen on tärkeä tehtävä. Kasakstanin ministerikokous tulee olemaan siltä osin aika ratkaiseva. Ehkä voimme lähentyä tietyissä alakohtaisissa seikoissa neuvotteluissa lähemmäs sopimusta, vaikka sähkökauppa ja merenkulku. Kiina on edelleenkin haaste meille, sillä on eri säännöt kuin meillä muilla. Samalla tässä tarjotaan tietysti suuria mahdollisuuksia. Heidän markkinansa ovat maailman suurimmat. Sitten Kanada, Japani, Singapore ja Vietnam ovat esimerkkejä viime vuosilta Äh, tiivistyneistä yhteistyöstä ja äh, sopimuksethan astuvat, elävät jo ole astuneet piankoin voimaan. Ja sitten täytäntöönpano tämän toimikauden vaalikauden aikana äh, on olennainen sekin, niin että sopimusten hyöty saadaan täysimääräisenä kotiin Brexitin jälkeen mainingissa on muistettava, että meillä on merkittävät sopimukset sinnekin, samoin myöskin Uuteen selantiin Australian, Taiwaniin. Mercosurin kanssa vireillä oleva sopimus on saatava ratifioiduksi sekin. Meidän on varmistettava, että suhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan muodostavat niin läheiseksi kuin mahdollista, jotta sitten Euroopan unioninkin edut tässä samalla tulevat turvatuksi sitten meillä on kauppa ja kestävä kehitys, kokonaisuus, Euroopan vihreä uudistusohjelma on tietysti taloudellisesti, e, e, e, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti tasapainoon saatettava. Tätä kautta tavoittelemme vaurautta eurooppalaisten arvojen vahvistamista. Sen lisäksi ei pidä unohtaa, mitä miten tärkeä palvelujen kauppa ja digitaalitalous Euroopassa tätä nykyään ovat. Mitä tulee sitten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, on tärkeää pitää he, niiden puolta, jotta pysyvät samalla sivulla, samalla tasolla su, suuryritysten kanssa. Meidän on pyrittävä myöskin seuraavaan, miten me tätä yksi sisään, yksi ulos periaatetta tässä kauppapolitiikassa entistä paremmin. Koska tässä on, on tietyt maksimimerkkirajoitukset voimassa, tämä ensimmäinen, kerta on, ensimmäinen versio on aika lyhyt, ehkä mielestäni, mutta kuitenkin pyrin sitten pysymään asiassa. Eli nyt, koska tämä on ensimmäinen keskustelu tästä asiasta tässä uudessa valiokunnassa, haluaisin mielelläni kuulla kollegoiden kommentit tästä Renetä ja Pieroa ja Klaara omasta tiimistä, niin haluaisin kiittää tähän kauniiksi lopuksi kaikesta tuesta. Kiitoksia. Thanks a lot, uh, Kiitoksia, herra Vabon. Nyt sitten varjoesittelijät pääsevät ääneen. Ensin Kanjas. Spanish. Kiitos puheenjohtaja. Puhun espanjaa. Kiitoksia edustaja Vambon No, pieni hetki. Odottelen, että saatte luurit korville. Eli kiitoksia. Renew-ryhmä haluaa tehdä tässä kaikkien kollegoiden kanssa yhteistyötä tämän vuoden 2018 vuosikertomuksen osalta. Ja tässä haluamme tarkastella kaikkia kansainvälistä kauppaa koskettavia kysymyksiä. Nämä sopimukset ovat tärkeitä. Tähän liittyy myös moni, monenkeskinen sääntö pohjainen kansainvälinen kauppa ja meidän täytyy pohtia, minkälaista kauppaa haluamme tällä hetkellä käydä. Täällä on useinkin toistettu, että asiat ovat osittain muuttuneet ja osa kansalaisista ei välttämättä enää näe kaupan hyviä puolia, vaan ovat väärin perustein alkaneet ajatella, että tämä vaikuttaa heihin kielteisesti. Ja siksi on nyt aika todella pohtia syvällisesti tätä asiaa ja lähteä uudistamaan kaupan hyvä, hyviä puolia tuoda esille sitä, mitä hyvää ja hyödyllistä kansainväliseen kauppaan liittyy. Ja meidän täytyy valvoa sitä, miten kauppa toimii, jotta voimme ryhtyä sitten tarpeellisiin toimiin. Tunnistamme sen, että kansalaiset ovat monessa asiassa huolissaan siitä, miten kauppaan vaikuttaa esimerkiksi ympäristöön ja muihin kysymyksiin. Ja kansalaiset ovat varsin kaukana kauppasopimuksista. Ja tämä on asia, jota meidän todella täytyy nyt alkaa pohtia tarkemmin. On vahvistettava ja uudistettava kansainväliseen kaupaan liittyvää keskustelua. Ja meidän täytyy tuoda asiaa uudella tavalla esille. Ja täytyy myös korostaa sitä, kuinka tärkeää se on kaikkien EU-valtioiden vaurauden kannalta, että käymme kansainvälistä kauppaa. Ja erityisesti täytäntöönpano on tärkeää. Meidän täytyy selventää ja selittää tätä oikealla tavalla kansalaisille, tuoda esille sen hyviä puolia, tuoda esille sitä, että kasvun pitää sitten näkyä kaikkien elämästä. Tällaista työtä haluamme viedä yhdessä eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Muchas gracias. Um, Kiitoksia. Muita varjoesittelyitä ei salissa näy. Eikä muitakaan puheenvuoropyyntöjä näyttäisi tällä hetkellä olevan. Joten ehkäpä toteaisin itse, että kuten sanoit tämän oikein, edustaja Wallborn. EUn rooli monissa kauppakysymyksissä on liian vähäinen ja sitä pitää parantaa erityisesti PK-yritysten osalta. Yhteiset säännöt ovat jo suuri askel eteenpäin Ja meidän täytyy katsoa, että pääsemme eteenpäin ja saamme lisäetuja pk-yrityksille. Ja toiseksi, kun luen tätä kertomusta, siellä on joitakin pieniä kysymyksiä, joissa meillä on kumppaneidemme kanssa e- näkemyseroja. Esimerkiksi valtiotukikysymyksissä viitaan Etelä- Koreaan ja auton varaosiin. Sitten tämä Japanin kysymys. Japanin kanssa on vielä tiettyjä näkemyseroja. Eli meidän pitää pyrkiä parantamaan kauppasopimusten yksityiskohtia niin, että on tiettyjä ongelmia, joita ei enää haluta mukaan tuleviin sopimuksiin. Esimerkiksi juustokiintiöt ja Kanada. Näitä kiintiöitä ei jaettu oikealla tavalla. Eli välillä syntyy porsaanreikiä, joiden osalta meidän todella pitäisi pyrkiä niitä sulkemaan. No nyt kun tässä pohdiskelin asioita, ennen niin saatiin lisää puheenvuoropyyntöjä. Ima Rodriguez Pinheiro. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, etten ehtinyt paikalle aivan kokouksen alkuun. Meidän äh, varastelemme ei tässä päässyt paikalle, mutta halusin esittää kysymyksen ja kommentoida muutama asia. Ensinnäkin äh, kertomuksessa korostetaan sitä, miten vapaakauppasopimusten kautta tehtävä kauppa kolmansien maiden kanssa kasvaa hitaammin kuin muiden maiden kanssa, mutta en näe tässä kuitenkaan syitä mainittavan sille, mitkä ovat syitä tälle tilanteelle. Liittyykö tämä kysyntään? Onko tuotteillemme vähemmän kysyntää? Ja haluaisin pystyä hieman analysoimaan tätä meille esiteltyä analyysiä tarkemmin. Sitten kestävän kehityksen kappale kappaleissa, kuinka tehokkaasti täytäntöönpano on onnistunut niissä. Tätä ei ole mielestäni selvitetty tässä kertomuksessa kylliksi. Joka tapauksessa pidämme oikein hyvänä, että tällainen arvio ja analyysi on tehty vuodelta 2019 vaalien takia tällaista ei voida saada, mutta tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta voimme arvioida sitä, miten sopimusten täytäntöönpanoja tulevia sopimuksia voidaan kehittää ja parantaa, tehosta. Meidän ryhmämme kiinnostaa kovastikin se, että kestävän kehityksen kaappaleen täytäntöönpanoa voidaan parantaa entisestään ja että yritysten sosiaalinen yhteiskuntavastuu otetaan aina mukaan Ja uskomme, että tällä vuosisadalla ei voida enää allekirjoittaa sellaisia sopimuksia, joissa sitten naisten asemaa jätetään huomioon. Ja sitten äh, ihmisoikeudet, niiden toteutuminen äh, ja suuryritysten toiminta on asia, josta haluaisin kuulla lisää, minkälaista kantaa komissio tältä osin aikoo edistää. Kiitos. Gracias, now... Kiitos. Seuraavaksi Morel. Merci, euh, monsieur le président, et je Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, anteeksi, että tulin paikalle vähän myöhemmin. Tämä on kiintoisa äh, mietintö, mutta paljon tehtävääkin. Tietysti mietintö on täynnä faktoja ja tarkoitus on tietysti osoittaa, että Euroopan unionin kauppapolitiikassa on kyse vapaasta vaihdosta mutta olisi kuitenkin yksi huomio. Eli kun katsotaan näitä sopimuksia sopim, sopimussopimukselta, niiden hyötyjä, plussia ja miinuksia, niin tietysti halutaan enemmän kauppaa, kauppavaihtoa. Siitä kaikki ovat yhtä mieltä, mutta on pari mm, aluetta, joilla on aina ongelmia. Yksi on kestävä kehitys ja sosiaaliset oikeudet. Mehän olemme <clears throat> jo vuosikaupalla puhuneet näistä asioista, kun olemme halunneet muuttaa kauppapolitiikkaamme. Ajatellaanpa vaikkapa Etelä-Koreaa. Siellä menee periaatteessa hyvin, mutta mutta ähm, ilon yleissopimuksia Etelä-Korea ei välttämättä ole aina äh, allekirjoittanut ja siksi on tiettyjä, äh, siksi meidän täytyy patistaa Etelä-Koreaa tässä asiassa. Sama asia, äh, Vietnam on sitoutunut allekirjoittamaan ilon normeja voi olla, että tulee vielä muitakin maita, joiden kanssa joudumme käymään samaa keskustelua kuin Etelä-Korea. Sitten kestävä kehitys. Joka kerta kun tästä asiasta puhutaan, niin usein monet asiat menevät ihan ok, mutta sitten yhtäkkiä elintarvike- tai ympäristöasioissa ei menekään niin hyvin. Ja 17. helmikuuta e, julkaistusta kertomuksesta ilmenee, kuinka komissio jatkuvasti pyrkii patistamaan patistamaan ympäristönormien noudattamista, mutta kun puhutaan Kanadasta ja VTOsta, niin äh, aina joudumme toistamaan äh, sen, että normit tulisi saattaa äh, samalle linjalle kuin meillä, kun puhutaan hygienia- ja ympäristökysymyksistä. Eli meidän täytyy olla valppaina tässäkin valiokunnassa, jotta tähänkin saadaan muutos. See, Mr. Hansen. Kiitos seuraavaksi Hansen. Thank you very much. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos Jörgen äh, hyvästä ja kor- tehokkaasta työpanoksestasi, jonka toistaiseksi tehnyt. Haluan muutaman seikan ottaa esille. Esimerkiksi vapaakauppasopimus Taivanin kanssa. Esimerkiksi on yksi tämän äh, valiokunnan äh, periaatteessa pysyviä aiheita, Siihenkin se olisi hyvä saada tähän myöskin, nyt ehkä se onkin jo tulossa. Joka tapauksessa olisi hyvä sitä jollakin tavalla saada saada edistetyksi, kenties meitä saada uudet, uusia sääntöjä näihin indikaattoreihin. Esimerkiksi komissaari Malmström aikoinaan vastasi rivakasti meidän kirjeisiimme. Ja, niitä ei enää alkuperää laskimeksi nimitetään vain joksikin ihan muuksi, mutta kuitenkin se on niin hyvä sitten selvitettävä. Ja, luvattiin, että tämä, tämän vuoden alkuvaiheissa, alkupuolella julkaistaan tästä uusi versio, ja nyt se on, alkuvaihe on tässä parhaillaan meneillään tästä vuodesta, niin olisi hyvä nyt sitten saada vähän parempaa tietoa tästä, missä tässä asiassa mennään. Kiitos. Vielä IDstä tähän loppuun regimenti. Kollegi. Il dossier di cui discutiamo... Kiitoksia hyvät kollegat. Tänään me keskustelemme kauppa, yhteisestä kauppapolitiikasta ja tämä on hyvä tilaisuus tehdä vähän tiliä näistä kaikkein tärkeimmistä kauppasopimuksista, joita Euroopan unioni on tehnyt. Ja voidaan pohtia myös, mihin toimiin jatkossa tulisi ryhtyä. Kuten eilen ympäristövaliokunnassa korostettiin, kun käytiin keskustelua toimivaltaisen komissarin kanssa, niin, niin tuolloin minä ilmaisin hämmennykseni siitä, minkälaisia, hämmennykseni siitä, tai mielipiteeni siitä, kuinka tärkeää on, että jatkossa komissio ottaa huomioon myös kansalaisten terveyden ja ympäristön ja hygienian. Me emme voi samanaikaisesti vedota muun muassa biodiversiteetin säilyttämiseen, torjunta-aineiden vähentämiseen Euroopassa, ja samanaikaisesti emme voi kestää sitä, että kolmansista maista tuodaan tuotteita, jotka eivät noudata meidän normejamme näissä asioissa. Eurooppa ei voi myöskään taistella tehokkaasti syöpää vastaan, jos näin jatkuu. Eh, eh, jos me erityisesti eh, annamme tuoda tänne sellaisia elintarvikkeita, jotka sisältävät syöpää aiheuttavia aineita, kuten tällä hetkellä tapahtuu Euroopan parlamenttina meidän täytyy olla tiukkoina siitä, että torjumme epälojaalia kilpailua. Eli ne, jotka tuovat meille, niiden täytyy noudattaa samoja sääntöjä kuin meidänkin ja komission täytyy olla johdonmukainen tässä asiassa. Toivottavasti nämä legitiimit huolet otetaan huomioon ja toivottavasti loppujen lopuksi saamme hyvän ja järkevän yhteisen kannan. Kiitos. Thanks. Um, and now from the commission we have Ms. Gerald. Kiitos. Nyt kuulemme sitten uh, Geraldin Embergeria komissiosta. Ehkä hän voi viitata myös siihen, missä mennään tässä alkuperäsääntö laskuriasiassa. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, for inviting us. Um, kiitos puheenjohtaja Äh, kutsusta taas tulla tänne. Tämähän on hyvin ajankohtainen aihe, jos mikäkin, koska olemme juuri alkaneet valmistella tätä uutta äh, äh, kertomusta. Vuoden loppuun, lopussahan sen on määrä valmistua, eli nyt on todellakin keskustelun aika, ja me todella mielellämme vastaan kaikki tähän, tätä sivuavat kommentit teiltä. Nyt olemme tietysti tärkeässä käännekohdassa Kuten äh, totesitte, viime äh, komissio sai 15 äh, uutta kauppasopimusta sorvatuksi, mikä on ihan ennätys. Jo yli 50 prosenttia EUn vientikaupasta suuntautunut näihin vapakauppa alueisiin 55 prosenttia 45 prosenttia kaikesta Eurooppa, Euroopan kaupasta kaiken kaikkiaan. Eli on tärkeää, että uusi komissio on todellakin ottanut tosissaan tämän vakauppasopimusten täytäntöönpano. Meillä on uusi ää, toimihenkilökin tätä täytäntöönpanoa valvomassa komissiossa tätä nykyään eräs kollega mainitsi, että tarkoituksena on edistää vapaakauppasopimuksia noin laajemminkin ja ylipäätänsä komission kauppapolitiikkaa. Kyllä tässä minun mielestäni on tällainen sitoutuneisuuden mm, työkalu myöskin ja ja siinä me sitten ottaa esille sellaiset seikat, jotka ovat toimineet oikein hyvin, ja sitten taas toiselta puolelta seikkoja, jotka paremminkin voisivat sujua. Kuten todettu, äh, totesitte, äh, vapakauppasopimukset ovat el- elvyttäneet sekä vientiä että tuontia kauppaa yleensä. Ja äh, esimerkiksi tuonti, tuontipuolella, kun luvut ovat selkeästi e- edellisvuosia korkeammat. Eli tämä on erittäin tärkeä sinällään ja monet, monissa maissahan kauppasopimukset auttavat meitä poistamaan kaupan esteiden poistamisessa ja myöskin ennakoimaan mahdollisten uusien tuloa. Ja, mutta tietysti, kuten puheenjohtaja viittasi, porsaanreikiä on paljon ja ne on täytettävä. Yksi, olen, yksi olennaisimmista on tietysti kauppasopimusten hyöty, hyötykäyttö ja mitä tulee sitten tavara, tavarakauppaan. Ja sitten nämä suur, kysymykset ovat yksi merkittävistä muuttujista, ei toki ainoa, mutta on tällainen karkea piirteinen indikaattori sekin. Eli että EU-viennin viennin osalta se on tällainen hyvin ö, väliä indikaattori ja sellaisena pysyy. EU-viranomaiset olemme laskeneet nämä luvut tulliviranomaiset Osviitan mukaan. Tässä on erilaisia menetelmiä. Ne on sitten aika hankala aina eri tavara ryhmittäin sitten näitä yhdenmukaistaan 2017, 18, 19 vuonna esimerkiksi oli kysymyksessä eri maaryhmä tässä mukana. Sekin tietysti hämärtää tätä kokonaiskuvaa. No, ensinnäkin työskentelemään useilla rintamilla Pyrimme saamaan useampia, useammalta mailta näitä tietoja. Meillä on tässä 26 tietokantaa tähän mennessä. Ja toki sitten velvoitamme sitten kauppakumppanit tuottamaan tätä tietoa ajantasaisesti ja oikea, oikeanlaisesti. Ja kaikki toimijat eivät ole vielä tottuneet tähän välttämättä ovat kokemattomia. Ja sitten meillä on uusi portaalikin työn alla, jonka on erityisesti pienemmille toimijoille helpottaisi saada käsinsä sitten, tai to, toimittaa sitten meille ja saada käsinsä helpommin ajantasasta tietoa meiltä. Ja <clears throat> tuossa hu, hu, huhti to, to, taitteessa on, on luvassa tällainen alkuperälaskurin työkalu, jota voidaan sitten itse käyttää. Yritykset toi, toi, mm, ovat valmistelemassa tällaisia pehmeämpiä ratkaisuja, SAP ja Oracle ja muut näitä, näitä, näiden parissa puuhastelemaan, mutta me, ei, me emme kuitenkaan halua sitten tähän tähän tyytyä, vaan haluamme, että nimenomaan tietyt kauppasopimukset syynätään perun, perusteellisesti alusta loppuun, ja sitten kun siihen on päässeet, niin sitten tällä, tällä vastavuoroisesti, interaktiivisesti sitten sen piirissä toimimme niin, että saamme kaikki siihen kuul- sopimukseen kuuluvat se- sektorit mukaan sen selvittämiseksi, vastaako jikin tietto, tietty tuote sitten näitä määräyksiä, onko se sen niiden mukainen. Ja sitten kun tämä uusi työkalu on saatu valmiiksi, pikkuhiljaa se tässä valmistuu, se on tietenkin koekäytössä e-, e-, elinkeinoelämän parissa, sitä sitten siinä pitkin matkaa parannellaan ja kun se sitten lopulta lanseerataan, huomataan varmaankin, että tieto, tiedon taso on helpommin saatavissa ja muitakin parannuksia varmaankin siinä löytyy. 23 kielelläkin se tulee toimimaan, myöskin hakutyökaluja tulee olemaan paljon enemmän tarjolla ja ylipäätään vapakauppasopimuksen ytimeen päästään pureutumaan paljon tehokkaammin. Sitten tällaiset promotiotoimet ja, ja kansanvalistustoimet ovat siellä sitten merkittävästi mukana. Kaikki ne, nämä ovat nyt sitten valmistumassa. Tässä mainittiin jo muita, muutamia yksityiskohtiakin, vaikkapa Kanadan juustostandardit ja nämä normit. Toki näitä porsareikiä on, ainakin suuntaan oli yksi olemassa, jos tällainen vapaakauppasopimus on, on tehty, jos meillä on sopimus joka tuoretta perua, huomaamme, että joskus artik- art- sopimuksen artiklojen tulkinta vaihtelee tämä EU-puolella ja, ja sitten kumppanuusmaan puolella. Näissä kaikissa komiteoissa kaikilla tasoilla ja teknisellä, teknisestä komiteasta aina ministeritason täytäntöpanokomitean asti näitä selvittelemme. Esimerkiksi Japanin tapauksessa oli oli tällaisia tulkinta, tulkintaerimielisyyksiä tai vaikeuksia siitä, mit, mit, mitkä yritykset ja missä määrin joutuvat sitten tietoa toimittamaan tämä nyt tuorempana. Eli pyrimme mahdollisimman avoimesti tietenkin toimimaan, mitä tuloksiin tulee. Kotisivulla meillä on kaikki agendat, esityslistat ja eri, eri komiteoiden loppupäätelmät ja kertomukset ja olemme sitten myöskin jatkuvasti tekemisissä vuoropuhelussa kumppaneiden kanssa, jotka, jotta voimme sitten e- ihan tuotekohtaisesti näitä, näitä asioita näillä kotisivuilla esitellä. Aivan. Tehokkuus, no se on todella tärkeä seikka. Tietysti ö, ö, tässä ö, nämä luvut ovat tietenkin kehittyneet ajan mittaan näistä ensimmäisistä Etelä-Korean kanssa tehdyistä sopimuksista, lukien sitten tietysti tämä ex post äh, evaluaatio äh, on tässä tärkeällä siellä. Koreasta on tällainen jälkikäteisarviointi valmistunut. Myöskin Etelä-Amerikan maista on samanlainen lupa luvassa, samoin välinen maista. Ja ensimmäinen kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävä vuoropuhelu on luvassa maaliskuussa näiden kanssa pyrimme myöskin sitten muualla tavalla, muulla tavalla yhteistyötä tekemään. Muitakin seikkoja toki nousi esiin. Erityisesti kysymys siitä, miksi, miksi vapakauppasopimusten alainen kauppa on, on hidastunut muuhun kauppaan nähden. Tässä nostaisin muutaman seikan esille – Aina on ähm, äh, muistettava maailmantalouden tila ja erilaiset jännitteet, kaupan rajoitteet, rajoitukset ja muutkin elementit kun äh, tämän kertomuksen lyhyesti esittelin, mainitsin äh, lyhyesti kaupan rajoituksista, siis vaikkapa Turkin suuntaan, niin siellä on tiettyjä kaupan esteitä. Se on yksi tämän regiimin tärkeimpiä kumppaneita, eli näihin kaupan esteisiin pitäisi <clears throat> purkaa. Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa käytävä kauppa edustaa 30 prosenttia kaikesta kaupankäynnistä. Eli, eli tässä, tältä, tässä nyt on selvä seuraus ollut sitten nämä vapaakauppakumppaneiden kaupan tila, tilapäiseen vähenemiseen. Pahoittelen, jos pitkäsanaisuutta, niin, mutta kuten sanottu, tulevaisuudessa toimin mielellään yhdessä, yhteistyössä kanssanne. Kiitos ja sitten Estelle Warborn. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia kovasti kollegat, kiitoksia panostuksestanne. Pyrin tietysti ottamaan niistä monia huomioon. Poliittisia eroavaisuuksia toki on. Joissain kohtaa tämä on helpompaa, joissain vähän vähemmän helppoa. Kanjas puhui hyvinkin intohimoisesti kansalaisten, siitä kuinka kansalaiset näkevät tämän kauppapolitiikkamme. On tärkeää todeta, että yhä useampi näkee hyötyvänsä kaupasta nyt kuin viimeksi, kun eurobarometri tutkimus tehtiin tai kysely. 16, 60 prosenttia eurooppalaisista kokevat hyötyvänsä kansainvälisestä kaupasta tätä nykyään. Eli 16 pinnaa ylöspäin on menty. Joskus mm, ajattelemme, että tilanne ei ole niin hyvä kuin mitä se oikeastaan on. Meidän ihmiset pitävät kauppaa parempana kuin kuvittelemme, kuvittelemmekaan ja ihan syytä mielestäni mainita se myös tässä mietinnössäkin ja mielelläni teen yhteistyötä Kanilsin kanssa siitä, kuinka voimme paremmin vielä viestiä tästäkin asiasta. Aikataulusta. Tämä oli ensimmäinen keskustelu mietintöluonnosta. Käsitellään seuraavan kerran maaliskuussa. Alustava mietintö saadaan valmiiksi torstaina, joten se on valmiina teille kaikille luettavaksi ja kommentoitavaksi ja toki sitten tarkistuksille asetetaan takarajat seuraavassa kokouksessa 24. maaliskuuta. Kiitos vielä kerran puheenvuorostanne. Uh, Kiitoksia. Näin kohta kuusi on saatu käsiteltyä. Siirrymme kohtaan seitsemän. Kyseessä on kirjeenvaihto EUn ja Sveitsin välillä. Ja tämä koskee liha, tiettyjä lihatuotteita. Tässäkin esittelijä on valvon. Kiitos puheenjohtaja. Tämän, tässä on kyse siitä, että parlamentti antaa neuvostolle luvan muuttaa VTOn sääntöjä Sveitsin kanssa sääntöjä, jotka koskevat sellaista lihaa, jota on valmistettu vain maustamalla. Maustettava lihaa on tuotu vähemmän kuin maustamatonta lihaa ja tietyt valmistajat sitten ennen rajan ylittämistä, äh, siis tuli tariffit olivat matalampia ja siksi sitten tietyt tuojat pesivät lihasta mausteet, joita siihen on laitettu, suolan, pippurin ja muut. Ja uudet säännöt tältä osin astuivat voimaan heinäkuussa 2016. Ja koska EU on Sveitsin osalta tässä pääasiallinen toimittaja, tämä pyrittiin ratkaisemaan Sveitsin kanssa kahdenvälisesti vuonna 2017. EU kääntyi kuitenkin sitten VTOn puoleen ja haastoi nämä säännöt ja sanoi, että nämä eivät ole VTOn säätöjen mukaisia. Sveitsi ryhtyi sitten muuttamaan sääntöjä. Tämä on VTOn mukaan sallittua. Ja näin voidaan tehdä silloin, kun kyseessä on pääasiallinen toimittaja, kuten EU tässä tapauksessa on. Tuloksena on nyt sopimus, joka tehdään kirjeitse, joka koskee vain maustettua lihaa. 791 euroa 100 kiloa. Siitä siirrytään yli 2400 euroon, mutta kielteisiä vaikutuksia e- EUn tuotantoon korvataan niin, että 12 000 tonnilla lisätään EUn punaisen lihan tuotikiintiöitä tai vientikiintiöitä. Eli näin tavallaan palautetaan aikaisemmat säännöt markkinoille pääsyssä. Ja yhteisen EUn kauppapolitiikan mukaan sopimus on sellainen, että Euroopan parlamentti pitää tässä kuulla, parlamentin pitää tämä hyväksyä. Tämä on hyvin tekninen asiakokonaisuus ja suosittelisin, että hyväksytte tämän. Kiitos. Kiitoksia. Nyt yhtäkään varjoesittelijä tässä asiassa ei näyttäisi olevan paikalla. Mutta Karinilla taitaa olla vihreiden puolesta jotakin sanottavaa. Uh, my colleague, Valitettavasti Ulma Pait, joka on kollegani, ei päässyt äh, paikalle. Puhun nyt tänään nimissään öö, herra Warbornia kiitän tässä alkuun tästä alustuksesta. Kuten kuultiin, EUn ja Sveitsin suhde on, lähe, suhteet ovat läheiset ja tärkeät, erityisesti mitä tulee liha-alaan. EUhan on öö, Sveitsin tärkeä, tärkein lihan öö, toimittaja – ja on tärkeää, että meillä on äh, asianmukaiset sopimukset EUn ja äh, Sveitsin kanssa, äh, että, että, että me saa siis tähän tulisi mitään esteitä. Revenue esittelijä tai omalta osaltaan myöntyy tähän tavoitteeseen. For the floor. Kiitokset. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Esittäisin kysymyksen John Bedfordille komissiosta, maatalouden pääosastoon, yksikön päällikköön. Tietääkseni tätä on jo väliaikaisesti sovellettu ilman, että parlamentti olisi antanut suostumustaan. Tämä on aika erikoista tälle valiokunnalle. Meillä on selkeät säännöt sille, että mitään sopimusta ei väliaikaisestikaan voida soveltaa ilman, että Euroopan parlamentti olisi sen hyväksynyt. Ja siksi kysyisinkin tietenkin sitä, että miksi maatalouden pääosasto ei toimi tässä samalla tavoin kuin kaupan pääosasto. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta. Ehkä täällä on nyt väärinkäsitys. Näin ei ole, että ilman suostumusta ne olisi sovellettu. Laitetaanpa asioita kontekstiin. Aivan kuten esittelijä sanoi, niin tämä on ihan tyydyttävä päätelmä. Meillä on ollut tämä kauppajärjestely Sveitsin kanssa yli neljä vuotta. Sveitsin parlamentti yksimielisesti korotti tullitariffeja tiettyjen tuotteiden osalta, joita me viemme Äh, Sveitsiin VTO-sitoumusten lisäksi. Lopuksi äh, Sveitsi käynnisti asianmukaisen VTO-menettelyn tariffien alentamiseksi ja tietysti se tarkoittaa myös kompensaatioita päätavaran toimittajalle. 20 miljoonaa on kyseessä. vientitoimijamme maksavat tämän summan joka vuosi, eli korvauksia EUlle. Nyt meidän nyt meillä on 1200 tonnia kiintiö, 600 on näitä maustettuja lihatuotteita ja Sveitsi on luvannut ostaa alemmalla tullilla prosessoitavaksi tarkoitettua lihaa. Tämä on ihan tyydyttävä kompensaatio Euroopan unionille. Vastatakseni kysymykseen, sopimuksessa ei ole mitään myönnytyksiä EUlle. Tämä, tässä on kyse vain Sveitsin tekemisistä myönnytyksistä, jotta voidaan antaa korvaus näille tariffikorotuksille, jotka eivät ole e VTOn mukaisia. Me emme ole emmekä tule tekemään itse mitään myönnytyksiä, sitä ei edellytetä meiltä. Ainoastaan ö, meiltä edellytetään sitä, että Sveitsi voi Genevessä VTOssa viedä päätökseen tämän prosessin. Sveitsi lainsäädäntönsä mukaisesti edellyttäisi aika, aikataulun varmistamisen Genevessä ennen kuin näitä myönnytyksiä voidaan tehdä. Tähän voi mennä aikaa. Sveitsi on kuitenkin yksimielisesti päättänyt soveltaa tätä kompensaatiota ensi vuoden tammikuun ensimmäisestä alkaen, vaikka VTO-menettelyt eivät olisikaan vielä valmiita ajoissa. Eli ei ole niin, että tätä olisi tilapäisesti sovellettu ilman Euroopan unionin mukaan ottamista. Ei, vaan Sveitsi on yksipuolisesti, ja tämä on ihan hyvä asia, antanut meille tätä kompensaatiota ehkäpä lain, laittoman aikaisin. Tämä on kuitenkin hyväksi meidän viejillemme, jotka tällä hetkellä maksavat 20 miljoonaa tullitariffeina sen lisäksi, mitä joutuvat laillisesti maksamaan. Ja korostan vielä, että ei ole kahta kysymystäkään siitä, että tätä sopimusta olisi tilapäisesti sovellettu jo Euroopan unionin tai Euroopan komission toimesta. Eikä näin tule tapahtumaankaan ennen kuin Euroopan parlamentti on antanut suostumuksensa ja neuvosto on muodollisesti saattanut sopimuksen päätökseen. Kiitoksia. Hienoa Kiitos tästä selityksestä, selvennyksestä. Eli tässä Sveitsi on toiminut yksipuolisesti. Kiitoksia kovasti. Huomaan, kuinka sitoutunut Agri-pääosasto on äh, siihen, että tässä ei toimita ennen kuin parlamentti on suostumuksen saantanut. Herra Woburn. Point, thank you. Ei mitään lisättävää, kiitos. Kiitoksia. Tarkistusten jättämisen määräaika on 25. helmikuuta ja äänestämme tästä valiokunnassa 17. maaliskuuta. Kiitoksia paljon. Kohta kahdeksan. Affetin lausunto, joka koskee itäistä kumppanuutta ennen kesäkuun huippukokousta. Tässä esittelijämme on Marketa Gregorova vihreistä. Hän saa puheenvuoron. Uh, dear colleagues. Uh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Eh, kollegat, olen tässä esittelemässä tämän eh, lausuntoluonnoksen suosituksesta komi- komissiolle, neuvostolle ja unionin ulkoasioiden turvapolitiikan edustajalle tästä kumppanuudesta – ennen tämän vuoden kesäkuun huippukokousta. Armenia, Azerbaijan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova, Ukraina ja Euroopan unioni ovat tässä osallisina 2019 vuonna äh, vietettiin Praassa perustetun itäisen kumppanuuden kymmenvuotisjuhlia. vuotisjuhlia äh, korostettiin sitä, miten hyödyllinen se on ollut kummallakin osapuolelle. Se on osa tätä naapuruspolitiikkaa, jonka ta- tarkoituksena on varmistaa mahdollisen, mahdollisimman läheiset naapurussuhteet ja äh, luomaan yhteisen pohjan sitten yhteisten haasteiden vastaami- vastaamiselle. Itäinen äh, kumppanuus tarjoaa vakaat puitteet äh, molemminpuoliselle yhteistyölle, eli molemminpuolinen tässä on äh, tämä ole toimiva äh, painavin sana. Pyrin, pyrin kannustamaan eh, sitä, että EU ei, ei anna periksi sen paremmin sitten ilmastoperiaatteista kuin Green Dealinkään periaatteista. Korostetaan äh, alueen, äh, sopimuksen alueen taloudelle näyttelemää roolia. Sitten, mitä tulee makrotalouden apuun, se on erittäin tärkeää myöskin EU on aina äh, tukenut äh, demokratisointia ja uudistuksia äh, naapurialueiden vakautta edistämään. On kuitenkin huolta siitä, millä tavalla korruptio ja hallituksen sisäiset toimet saattavat tätä toimintaa häiritä. Tässä viittaan lähinnä veronkiertoon ja muihin tällaisiin salakähmäisyyksiin vetoan nyt komission, että, että rahoituksen vakaus taataan ja varoitan siitä vaarasta, joka demokratisoinnin, demokratisointikehityksen hidastumisella meille molemmilla osapuolilla olisi. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte ja jään odottamaan muutosehdotuksia ja muiden varjoistelijoiden kanssa teen mielelläni jatkossa työtä. Kiitos. Nyt sitten varjoesittelijät Sandra Kalniete EPPstä ensin. President. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että en lähde toistelemaan sitä, mitä esitteli Gregorova jo sanoi, koska hänen laatimansa lausunto on hyvin kattava, vaikkakin lyhyt, mutta siinä on paljon sisältöä. Itäinen kumppanuus, joka otettiin käyttöön vuonna 2009, oli jonkinlainen rauhan aloite, eikä se kohdistu ketään vastaan. Tätä haluaisin korostaa. EUlla on Moldovan, Georgian ja UK, Ukrainan kanssa kumppanuussopimus ja laaja-alainen kattava sopimus sitten esimerkiksi Azerbaidžanin muiden kanssa ja on lähtenyt syventämään yhteistyötä myös valko kanssa. Kumppanuutemme on kehittynyt hankalassa geopoliittisessa kontekstissa ja se vaikuttaa siihen, miten sopimuksia toteutetaan. Mutta Intavaliokunnassa olemme aina keskittyneet ihmisiin ja siihen, että kansalaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Olemme äänestäneet vapaakauppasopimusten ja kumppanusopimusten puolesta ajatellen heitä. Ja siksi näissä puitteissa, jotka otettiin Riassa vuonna 2015, Ähm, itäisen kumppanuussopimus sopimuksessa käyttöön. Tähän liittyy neljä kysymystä. Markkinamahdollisuudet, talouden kehitys, hyvä hallintotapa, yhteydet, energia, tehokkuus, ilmastonmuutos, ympäristökysymykset, liikkuvuus ja ihmisten väliset yhteydet. EPP tukee esitellä Gregorovan lausuntoa siinä, että että tehostetaan itäisen kumppanuusmaiden taloussuhteita, integraatiota ja on hyvin tärkeää, että pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppasopimuksia itäisten, itäisen kumppanuusmaiden ja EUn välillä laajennetaan ja parannetaan, koska tämä parantaa kauppamahdollisuuksia ja kauppavaihdon lisäämistä. Joka tapauksessa meidän pitäisi peräänkuuluttaa itäisen kumppanuuden mailta sitä, että meillä olisi parempaa koordinoitua tukea näiden maiden hallituksille talousuudistusten tukemiseksi ja samoin pankki- ja rahoitusalan tehostamiseksi. Ja tässä pitäisi katsoa myös verouudistuksia. Ja pyydämme myös, että Euroopan komissio tarjoaisi makrotaloudellista tukea tällaisena tukivälineenä koordinoinnissa. Kesäkuussa 2020 pidetään siis itäisen kumppanuuden huippukokous ja tuolloin toivottavasti saadaan lisää dynamiikkaa ja visio itäisen kumppanuuden tulevaisuudelle – EUn pitkäaikaisena politiikan toimena. Tämä on tärkeää. Ja vielä lopuksi. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää ja komissiota ja myös ulkosuhdehallintoa kaikista tuesta Euroopan parlamentin työlle silloin, kun teemme töitä yhdessä itäisten kumppanimaiden kanssa, erityisesti kansainvälisessä kaupassa. Kiitos. Kiitos sitten Imma STstä. Kiitoksia. Varoesittelijämme Michael Tudos ei valitettavasti päässyt tänään tänne. Ja hän antoi minulle esityksensä. Would like to stress two major aspects. Haluaisin korostaa paria seikkaa jotka tekevät mahdolliseksi sen, että itäisestä kumppanuussa tulee yhä läheisempi yhteistyön ja integraation väline. Maantieteellinen, maantieteelliset kehityskulut ovat vaikuttaneet aika paljonkin tähän kumppanuuteen viime aikoina valitettavasti. Siksi tarvitaan parempia olosuhteita, jotta voimme ylläpitää tätä, näitä hyviä suhteitamme. Ensinnäkin meidän täytyy nopeuttaa itäisen kumppanuusmaiden demokraattista ja muuta kehitystä. Ja täytyy muistaa, että kyse ei ole mistään suosi, suosionosoituksesta EUlta, vaan kaikki koituu näiden maiden omien kansalaisten hyväksi. Täytyy myös osoittaa tai pitää huoli siitä, että tuki muuttuu kourin tuntuviksi tuloksiksi, jotka parantavat kansalaisten jokapäiväistä elämää. Itäis- itäisten kumppanuusmaiden kansalaiset ovat jo hyötyneet koko joukosta toimia, kuten viisumien vapauttamisesta Moldovassa 2014, Georgiassa ja Ukrainassa 2017 ja piakkoin valko kanssa. EUn tuen tavoite, tavoitteena on myös virkistää yritysympäristöä ja parantaa infrastruktuureja. Edelleenkin on paljon tehtävää, jotta voidaan parantaa kansalaisten elinoloja tietyissä itäisen, tietyissä itäisen kumppanuuden maissa. Erittäin tärkeä rooli täytyy antaa Jasi Onkeni äh, putken rakentamiseksi Romanian ja Moldovan välillä. Energiaturvallisuus on erittäin tärkeä pilari äh, eurooppalaisessa kumppanuuspolitiikassa lähimaiden, naapurimaiden kanssa. Haluaisin myös korostaa sitä, että kaikki nämä maat, paitsi äh, Valko-Venäjä, ovat myös jäätyneiden konfliktien kohteina. Emme tiedä, miten tällainen turvaton ilmapiiri vaikuttaa yrityselämään. Haluan myös tukea esittelijää siinä, että meidän täytyy vähentää korruptiota ja oligarkkien vaikutusvaltaa näissä maissa. Erityisesti täytyy torjua korruptiota ja vahvistaa demokraattisia instituutioita mukaan luettuna niitä instituutioita, jotka torjuvat äh, korruptiota, niin että saadaan enemmän oikeudellista äh, turvaa ja yrityksille paremmat olot. Myös sisämarkkinoille pääsy on yksi tekijä, kun halutaan parantaa näiden maiden äh, tilanteita ja makrotalouden välineet ovat tietysti nekin erittäin tärkeitä. Ja haluaisin vielä omasta puolestani korostaa sitä, kuinka tärkeä rooli on kansalaisyhteiskunnalla ja sillä kapasiteetin rakentamisavulla, jota komissio voi tarjota kansalaisyhteiskunnalle. Ja komission tulisi antaa teknistä tukea enemmänkin itäisen kumppanuuden maille, jotta voivat vahvistaa muun muassa investointisuojaa ja kaikenlaista oike- oikeudusturvaa. For Karin. Thank you. Kiitos Freenista, Karin. Mr. Uh, Urma. Minä käytän puheenvuoron Urmas Paitin puolesta. Itäisen kumppanuuden talouden maat ovat keskeisen tärkeitä EUlle ja tämä pätee myös kauppaan. Nämä kuusi maata yhdessä ovat kymmenennellä sijalla EUn kauppakumppanina, kun taas EU on merkittävin Georgian, Ukrainan, Moldavian, Moldovan ja Azerbaidžanin kanssa ja valko ja Romanin kohdalla toiseksi tärkein. EU on myös merkittävä investoija ja avunantaja tuolla alueella. Ja meillä on assosiaatiosopimus ja pitkälle menevät laaja-alaiset kauppa sopimukset ovat tuoneet näille maille paljon hyvää vieneet ne eteenpäin seuraavalle tasolle. Sopimusten menestyksekäs täytäntöönpano on keskeisen tärkeää, jotta tilannetta voidaan parantaa entisestään. Meidän täytyy parantaa oikeusvaltioperiaatetta ja kitkeä korruptiota ja näin voidaan parantaa liiketoimintaympäristöä ja parantaa myös investointien tasoa tälle alueelle. Ja haluaisin korostaa myös sitä, kuinka tärkeää tämä on, että demokratiaa voidaan kehittää ja lisätä tilaa myös kansalaisyhteiskunnalle. EU pitäisi jatkossakin tarjota kaikkia mahdollisia rahoituksellisia, rahoituksellisia teknisiä tukia, jotta voidaan täytäntöön panna paremmin näitä sopimuksia. Kiitoksia paljon esittelijälle. Kiitos. Muita varjoesittelijöitä ei olekaan paikalla. Pyytääkö joku muu puheenvuoroa? Ei, joten annan puheenvuoron Vasilis Maragosille. Hän on yksikön johtaja, joka käsittelee Armenia, Azerbaijan ja valko ja itäistä kumppanuutta. Vai haluaako ulkosuhdehallinto käyttää puheenvuoron ensin? Sieltä paikalla on Anna Repullo Grau. Olkaa hyvä. Uh, hello, thanks for giving us the floor. Uh, uh... Kiitos, hyvä. Kiitos, että saimme puheenvuoron. Ja kiitos tästä keskustelusta ja tästä koko aloitteesta. Ja koko valiokuntahan on ollut hyvin aloitteellinen tässä asiassa ajankohtainen tämä keskustelu on nyt jos koskaan, koska neuvosto on velvoittanut korkean edustajan ja komission äh, neuvoston äh, saamaan tällaiset pitkän aikavälin äh, suunnitelmat tähän yhteistyölle 2020 jälkeiselle ajalle. Parhaillaan komissiossa pyrimme näitä tulevaisuuden suuntaviivoja parhaillaan vetämään. Työ on siltä osin valmis maaliskuussa sitten seuraavat neuvoston päätelmät ja sitten huippukokouksen julkilausuma asiasta. Myöhemmin itse huippukokous tapahtuu 20, 18. kesäkuuta tänä vuonna siis tulevaisuuden toimintasuunnitelmat rakentuvat äh, konsultaatioille, joita viime vuonna käyntiin, jotka käynnistettiin varsinaisesti silloin. Me olemme saaneet yli 200 kommenttia asianosaisilta äh, jäsenmaista, kumppanuusmaista, EUn järjestöiltä ja muilta elimiltä, kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta ja niin poispäin, elinkeinoelämältä, yliopistopiireistä, median parista lyhyestä virsi kaunis. Haluan pari seikkaa vain nostaa esille, kaksi tärkeimpänä pitämääni seikkaa. Ensinnäkin, että että täällä tosiaankin äh, korkeaneuvosto äh, edustaja pyrkii saamaan käytännön tuloksia kaupan, äh, talouden, luvutkin on tässä ovat vilahdelleet näiden saralla. Samoin tällainen yhteydenpito ihmisten ja, ja koneiden välillä virastojen välillä ja samoin myöskin hallitusyhteistyön ja hallinnollisen yhteistyön ja, ja oikeusvaltioperiaatteiden edistämisen saralla. Toisekseen esille nousee tämä 20, 24 pilaria, kun tässä yhteydessä, yhteydessä ovat nousseet kantaviksi, ovat edelleen kantavina voimina jatkossakin. Tämä perusarkkitehtuuri on ennallaan sekä kahdenvälisesti että monenvälisessä suhteessa. Painopisteestä sitten. Muutenhan asiat eivät voisi ollakaan. Suurin osa näistä kommenteista ovat panneet talous, talouden ykkössijalle eli kasvu ja työpaikkoja. Se on tärkein tavoitteemme. Ja yhteistyön kaikinpuolinen kantava periaate. Tuna aiemmin jo mainittiin, että yhtä tärkeitä ovat tietysti korruption vastainen taistelu, oikeusvaltioperiaatteet. Nämä ovat tietysti kaiken edellytyksenä ensinnäkin, jotta meiltä yhteistyötä ja apua heruu lopu, lopuksi toteaisin ja vahvistaisin lopuksi vahvistaisin sen, että tulevaisuuden politiikassa painotetaan tarvetta näiden vapakauppasopimusten ylläpitämistä. Se on tulevaisuuden pääsuuntaviiva tässä huippukokouksen alla odotan nyt sitten tiivistävää keskustelua aiheesta. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten komissio pääsee äänen. Thank you, Chair. Good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Terveisiä pääosastostani. Kuulitte juuri suunnitelmista julkaista uusi tiedonanto komission osastot ja jäsenvaltiot ja toivottavasti Euroopan parlamenttikin pian pääsevät siihen käsiksi niin, että voimme yhdessä säilyttää yhtenäisyyden ja konsensuksen, joka on vallalla tässä aika menestyksekkäässä politiikassamme. Sehän nähtiin myös siinä konsultaatiossa, joka lanserattiin politiikkamme kymmenennen vuosipäivän kunniaksi. Me tunnustamme sen, että näiden 25 toteutettavan asian tulokset ovat olleet aika hyviä, ovat tuottaneet konkreettisia tuloksia kansalaisille, kansalaisyhteiskunnalle ja olemme saaneet hyvää palautettakin, eli voidaan lähteä siitä, että tämä on arvokas puitteisto, toimintapuitteisto myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Lisäisin vielä muutaman sanan tulevaisuudesta ja siitä, miten olemme tekemisissä liike-elämään, kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja kerron myös assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta, mutta myös muista sopimuksista, joita meillä on näiden maiden kanssa tällä alueella. Viime aikoina olemme tämänkin parlamentin avulla muuttaneet sitä suhdetta, joka meillä on vallinnut kansalaisyhteiskunnan kanssa, mutta myös kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, koska me toteutamme aika paljon niin sanottua blendausta, kun me haluamme todellisen vaikutuksen myös reaalitaloudelle. Ja tämä on ollut erittäin menestyksekäs politiikka meille. Me olemme näiden sopimusten puitteissa antaneet muun muassa mm, PK-yrityksille tukea näissä kolmessa maassa. Ja erityisesti meillä on nyt tämä Armenia-sopimus. Me pyrimme laajentamaan tätä tukea PK-yrityksille myös Armeniaan. Ja niin ikään me pohdimme, kuinka voimme kehittää tätä näissä kahdessa muussa maassa, jotka osallistuvat itäiseen kumppanuuteen. Kun puhutaan kansalaisyhteiskunnasta, niin meillä on kumppanuuspuitesopimuksia suurimpien kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen kanssa, mutta me olemme tämän lisäksi toimeenpanneet hankkeita kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta myös ruohonjuuritasolla saataisiin kansalaisjärjestöjä otettua mukaan, jotta saadaan parempia palveluita kansalaisille, uudistuksia saadaan toteutettua niin, että kansalaisjärjestöt todellakin tunnustetaan toim- todelliseksi toimijaksi. He todellakin silloittavat tätä kuitua poliittisten instituutioiden, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kesken. Eli Tiedonannossa täytyy rakentaa kaiken tämän varaan. Haluamme ottaa huomioon kaiken sen, mitä näiden strukturaalisten konsultaatiokierrosten aikana on kuultu. Ja haluamme myös asettaa uusia kunnianhimo, kunnianhimoisia tavoitteita. Meillä on kunnianhimoinen puitteisto tulossa ja sen tarkoitus on myötävaikuttaa vakauteen, turvallisuuteen, vaurauteen meidän itäisessä naapurustossamme ja kaikki kaiken menevä yhteinen teema on tämä resilienssi. Resilienssi on ollut globaalin strategiamme tärkeimpiä aspekteja, erityisesti naapuristossamme. Ja tässä on kyse talouden resilienssistä, osallistavan yhteiskunnan resilienssistä, resilienteistä instituutioista, oikeusvaltiosta ja tietysti on kyse myös ympäristön ja ilmaston resilienssistä. Toki odotamme kun keskustelemme kumppanimaidemme kanssa, niin odotamme, että he, ne haluavat, assos, haluavat, että pääsevät mukaan myös Green Dealiin, erityisesti kun puhutaan kiertotaloudesta, resilientistä ympäristöstä. Ja toki kaikki täytyy sopeuttaa näiden maiden tilanteisiin ja olosuhteisiin. Ja aiomme keskittyä paljon enemmän vielä strategiseen tiedottamiseen. Olemme aiemminkin vieneet eteenpäin tällaista selkeää EU-brändiä. Kaikki mitä teemme, niin kaikki perustuu tähän niin sanottuun EU for Business brändiin. Meillä on EU, EU for Energy, EU for Armenia, EU for Georgia ja niin edespäin. Ja Tämän brändin varassa haluamme tehdä vielä enemmän yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä myös parlamentin kanssa niin, että voimme erityisesti paikallisella tasolla kansalaisille tiedottaa siitä, mitä EU tekee heidän hyväkseen. Ja vielä muutama sana osallistamisesta ja eriyttämisestä. Nämä ovat erittäin tärkeitä elementtejä joustavuuden rinnalla ää, tässä uudistetussa naapuruspolitiikassamme. Tämä ulottuvuus on ollut erittäin tärkeässä roolissa myös siinä palautteessa, jota olemme saaneet tämän strukturoidun konsultaation puitteissa. Halutaan parempi tasapaino eriyttämisen ja osallistamisen kanssa. Kaikki maathan ovat erilaisia, joten meidän täytyy säilyttää osallistaminen. On tärkeää, että nämä maat voivat yhdessäkin keskenään vaihtaa kokemuksiaan, mutta mutta heitä täytyy, niitä täytyy kaikkia kuitenkin kohdella erilaisina maina, eri, e, eli eriyttäminen on tärkeä asia. Eri, kaikki maat ovat erilaisia. Tätä eriyttämistä toteutetaan tietysti kahdenvälisesti ja itäisessä kumppanuudessamme e, e, tulemme pysymään myös joustavina, räätälöimme kaiken kumpiin, kunkin kumppanin erityispiirteiden mukaan. Ja toki odotetaan, että teemme enemmän niiden maiden kanssa, jotka ovat valmiita sitoutumaan useampiin uudistuksiin ja olemaan itsekin valmiita sitoutumaan meidän kanssamme tehtävän yhteistyöhön. Eli kun tässä nyt mennään eteenpäin, niin varmasti voimme rakentaa sen työn varaan, jota olemme jo tehneet, mutta täytyy ottaa myös huomioon nämä tämänhetkiset haasteet, joita meillä on Green Dealissa, digitaalialalla, siinä, että haluamme sitouttaa muun mm. muassa nuoria ja kaikkia muitakin, jotka ovat kiinnostuneita tästä prosessista. Kiitos. Nyt sitten esittelijämme. Thank you. Eipä minulla ole enää mitään lisättävää. Kiitos. Tässä 24.2. on äh, tarkistusten jättämisen määräaika kello 12. Ja tämä hyväksytään sitten 16.3. Sitten kohta 9. Sekin on lausunto AFETille ja koskee Länsi-Balkania. Tämäkin mielenkiintoinen aihe. Valmistelija on Reinhard Pytsikoffer. As you all know quite well. Kiitos. Kuten tiedätte, lausunnossa on hyvin vähän tilaa, joten minulla on tässä vain kymmenen kohtaa. Jotkut eivät, tai useimmat eivät varmaankaan aiheuta ongelmia ja puutu niihin, joista kenties tulee keskustelua. Kohta neljä ensinnäkin. Tässä katsotaan ja pannaan merkille Euraasian talousunionin ja Serbian tasavallan välinen vapakauppasopimus. Ja ollaan huolissaan siitä, että tämä saattaa vaarantaa vakautus- ja assosiaation sopimuksen tavoitteet ja Serbian EU-jäsenyyshakemuksen. Sitten kohta kuusi. Se on muotoiltu hyvin varoen. Muistuttaa naapurussuhteista ja viitataan Kosovon ja Serbian välisen konfliktiin tässä ajatuksena taustana. Sitten kohta seitsemän. Siinä katsotaan tarvetta antaa EUn yhteysstrategiassa tuolle alueelle etusia. Ja sitten viimeiset kaksi kohtaa, niissä katsotaan energiaulottuvuutta. Ja korostetaan sitä, että on syytä pitää kiinni niistä energia-alan hankkeista, jotka ovat EUn ilmastotavoitteiden ja ympäristölainsäädännön mukaisia ja myös energiayhteisön sopimuksen mukaisia. Kiitos nyt sitten äh, varoistele Giori. Kiitos puheenjohtaja. Siinä on käyttämään äidinkieltäni Unkaria. Niin puheenjohtaja, äh, kiitokset esittelijälle hänen äh, työstään. Kaikki äh, oli mutkia, ma, ma, kaikenlaisia mutkia matkassa oli heti alkuun. Piti olla valmiina ennen äh, komission kokousta 6. helmikuuta. Eli haluan, että otetaan nämä kaupan ominaispiirteet tähän mukaan haluan tekstiin äh, termit äh, kaupan hyödyllisyydestä ja niin poispäin. Olen tyytyväinen siitä, että parlamentti-esittelijä kannattavat äh, laajentumista. Nämä kauppakumppanit ovat EUlle tärkeitä ja enin osa niiden kaupasta on, käydään EUn kanssa. 65 prosenttia tuonnista ja 80 prosenttia, ja 80 prosenttia, 80 prosenttia niin viennistä suuntautuu EUun. Kaiken kaikkiaan hyöty meille on 9 miljardia euroa. Tämä on ylijäämä meidän hyväksemme. Jos tätä kuvaa tarkastelee, nähdään, että Länsi-Balkanin alue on eh, sopeutunut eh, tarpeisiimme ja toiveisiimme, mutta me vieläkään tiedä, milloin laajeneminen voisi toteutua, jos katselemme kohtaa neljä, jossa eh, pannaan huolestuneena merkille Serbian toimia hmm, varoisin ja karttaisin tällaista maiden nimeltä mainitsemista. Sillä mieluummin voitaisiin vedota ehdokasmaihin ja kun ne kauppapolitiikkansa eh, kehittävät ottamaan huomioon sitten mahdollisen tulevaisuuden, tulevan EU-jäsenyyden, <clears throat> niin että ne sitten eh, noudattavat EUn kauppapolitiikan linjoja. Täytyy muistaa, että nämä ovat kuitenkin itsenäisiä valtioita, joista me nyt puhumme. Me kautta laajentumisen neuvottelujen mittaan tietysti oletamme näiden, näiden maiden vastaamaan huutoonsa, kun he lupaavat näitä uudistuksia. Tässä on, minä tässä hiukan pehmentäisin kuitenkin tämän neljännen kohdan viestiä. PK-sektori sitten. Minä haluaisin, että tässä tekstissä ne näkyisivät selvemmin. Samoin haluaisin tästä lukea, että EU tukee Bosnia, Bosnia Herzegovinaa ja Serbia eh, niiden jäsenyyshankkeissa, eh, eh, mitä tulee siis VTO-jäsenyyteen. Eli nämä kaksi siellä sinne kuuluvat niin ikään. Kiitos. Thanks a lot. Uh, for the S&D, it's Imma. Kiitos sitten Imma STstä. Täällä ollaan taas. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt puhun Marek Belkan nimissä. Hän on varjomme, mutta ei päässyt paikalle, joten luen sen tähän kirjoittaa. EUn laajeneminen Länsi-Balkanille on strategisen tärkeä asia EUlle. Näin voidaan laajentaa vaurauden ja rauhan aluetta. Ja tämä on näillekin maille hyvin tärkeää ja tämä myös vakauttaa investointi- ja kauppasuhteitamme. Euroopan neuvoston äh, suositus komissiolle korkealle edustajalle ennen toukokuun 2020 Balkan huippukokousta. Sen pitää vahvistaa se, että jatkamme neuvotteluita Serbian ja Montenegron kanssa ja avaamme neuvottelut Makedonian, äh, Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa ja tarjoamme näkymiä Bosnia-Herzegovinalle ja Kosovolle. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Kosovuuden hallintohan juuri lykkäsi päätöstä avata neuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Meidän täytyy ottaa huomioon toimissamme uusi metodologia, joka liittyy liittymisneuvotteluihin, jonka neuvot, jotka komissio on hyväksynyt tässä pitäisi antaa tilaisuus lähteä katsomaan uudelleen sellaisia lukuja, joissa on saatu aikaan haluttua edistymistä. Täytyy myös pyrkiä siihen, että taataan toimielinten demokraattinen toiminta, sääntöpohjainen yhteiskunnan toiminta niin, että kaikki osapuolet voivat olla mukana toiminnassa. Samoin sijoittajan suojan tärkeää ja EUn standardit – sosiaalisissa oikeuksissa ja kansalaisten oikeuksissa. SDL on tärkeää, että uudistukset Länsi-Balkanilla eivät keskity pelkästään taloudellisen kilpailukykyyn, investointeihin tai kauppaan, vaan meidän pitää myös katsoa vaurauden lisäämistä, elinolojen parantamista ja yhteiskunnallista hyvinvointia ylipäätään. Tässä pitää syventää alueellista yhteistyötä, parantaa infrastruktuureiden yhteensopivuutta ja jatkaa alueellisen kauppa-alueen luomista. Toimielintemme pitäisi lisätä myös länsi-Balkanimaille annettavaa teknistä tukea ja rahoitustukea liittymistä edeltävän välineen kautta. Ja korostaisin vielä, että tässä varjoesittelemme on tehnyt erittäin hyvää työtä. Kiitoksia kovasti. Thanks a lot for Renew. It's uh, Dieter Charantsova. Kiitoksia sitten Dita Sharantsova Renewsta. Kiitos. Minäkin haluaisin uh, kiittää uh, esittelijä tästä ensi, ensimmäisestä versiosta. Olen samoilla linjalla puheenjohtajan viestin kanssa, että ne parlamentti sitten neuvoston päätelmien jälkeen saa tilaisuuden oman viestinsä selkeänä, selkeänä lähettää eteenpäin <clears throat> näihin maihin – samoin, että, että äh, viestimme, että me olemme valmiit nyt sitten kiihdyttämään äh, omia toimijamme, äh, omien sitoumustamme täyttämiseksi. Paitsi, että tätä liittymisprosessia pitäisi vauhdittaa, pitää myöskin katsoa, miten näitä maita voitaisiin konkreettisesti tukea ja millä tavalla niitä voitaisiin EU lähentää näiden jo nykyisten suositusten lisäksi haluaisin lisätä tähän muutaman. Eli meidän pitäisi jatkaa Länsi-Balkanien rahastosta, edelleen rahoittaa hankkeita <clears throat> ja myöskin tehostaa sitten jäsenyyttä edeltäviä, edeltäviä toimia laajentamalla edunsaajia tässä olisi kysymyksessä esimerkiksi infrastruktuurin vienti, jota, jonka kautta sitten vienti ja tuontikauppa alueelle ja alueelta helpottuisi. Samoin oikeudellinen yhteistyö olisi tervetullutta niin, että tämä alue voisi jatkaa vakaata kehitystä. Alueelliset Schengen-järjestelyt olisivat, vauhdittaisivat EU-jäsenyyden e toteutumista, olisivat tärkeä askel siihen suuntaan. Ja sitten vielä lopuksi tulisi tässä lausunnossa korostaa samaa, samaa asioita, joita EPP-kollega jo totesikin, eli EU totesi pyrkiä edesauttamaan Sorbian ja Bosnian Herzegovinan VTO-jäsenyyshanketta. Nämä seikat haluaisin tähän putikofferin hyvään lausuntoon vielä täydennyksessä lisätä. Kiitos sitten eserosta Sahradille. You know. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, tulen maasta, joka on aina tukenut EUn laajentumista ja siksi uskon, että EUn tulisi välittää selkeä viesti jäsenyysnäkemyksistä Länsi-Balkanin maille. Mutta toisaalta täytyy myös todeta, että meillä on tiettyä ymmärtämystä niille, EU, niitä EU-maita kohtaan, jotka ovat jo hieman väsyneitä jatkuvan laajentumiseen. Tätä ilmiötä pitää ymmärtää ja siksi meidän täytyy pitää kiinni kaikista niistä sitoumuksista, jotka täytyy toteuttaa ennen kuin uusia jäsenvaltioita voidaan ottaa vastaan. luonnoksesta. voin vain todeta, että se on oikein tervetullut ja voimme tukea siinä olevia tärkeimpiä poliittisia viestejä. Ehkäpä vain pari asiaa. Ensinnäkin minusta pitäisi entistä voimakkaammin korostaa tarvetta kitkeä korruptiota ja sitä, että saadaan hyvä hallintotapa toimimaan. Tiedämme, että noissa maissa on vakavia ongelmia juuri hyvän hallinnon ja korruption alalla. Ja meidän täytyy selkeästi tuoda esille se, että olemme tietoisia asiasta ja että odotamme heidän parantavan tilannetta lähitulevaisuudessa. Sitten toiseksi energiasta. Meidän pitäisi ottaa huomioon yksi eräs hyvin tärkeä asia. Tuolla alueella on pulaa energian toimitusvarmuudesta. Ja nyt ensisijaisen tärkeää, että noissa maissa on torjua niin kutsuttua energiaköyhyyttä. Ja energia-alassa varmasti piilee valtavaa potentiaalia sitten sitä kautta voitaisiin saada alueelle kasvua. Esimerkiksi eteläisen kaasuputken, putkihankkeen tai muiden hankkeiden kautta. Eli tätä ehkä voitaisiin korostaa entisestään tässä lausunnossa, mutta muuten tämä on ihan mokiin menevä lausunto. Ja eiköhän tässä saada hyvä lopputulos aikaiseksi. Kiitos. Muita puheenvuoroa pyyntöjä ei ole, joten komission edustaja Kovalski saa puheenvuoron. Stop. We have a further request. Oui, je... quelques mots seulement. Euh, c'est un... Muutama sananen vain. Vielä hieman nyansseja lisää. Fetissä on suorastaan provosoivia kohtia heidän tekstissään. Siellä pyritään esimerkiksi määräenemmistöön liittymiskysymyksissä. Teksti on ihan korrekti, mutta keskustelua toki pitää jossakin vaiheessa käydä laajentumisesta sinänsä. Jos EUn ainut hanke on, että taukoamatta jatketaan laajentamista ilman minkäänlaista kyseenalaistamista, niin tietyissä maissa, muun muassa omassa niin Ranskassa, ongelmia jossain vaiheessa sitten syntyy. Emme kuuntele enää toisiamme. Jos Euroopasta tehdään vain suur markkinat, niin mikä siinä sitten jatketaan laajentumista. Mutta jos meillä on mukana myös poliittinen hanke, niin silloin täytyy asioista keskustella. Olen EUn perustajavaltiosta ja tämä laajenumis, laajenumiskeskustelu aiheuttaa huolta. Meidän täytyy suhtautua tähän vakavasti. Eli tästä halusin puhua. Ja me olemme tietysti lähe, lähellä Balkania. Balkan on meille tärkeä alue. Se, että voimme käydä kauppaa heidän kanssaan on selvää. Mutta pitääkö jatkuvasti tehostaa laajentumiseen liittyviä menettelyitä ilman mitään taukoa, niin tästä en ole varma. Kiitos. Nyt sitten komission Kovatski. Yes, hello, good morning. Päivää ja hyvää huomenta. Ehkäpä muutama kommentti komission lähestymistavasta ja sen tekemästä työstä tällä alueella. Tämän vuoden alkupuoliskolla sehän on jatkumoa sille työlle, jota olemme jo tehneet vuosi tolkulla. Tänä vuonna keskitymme erityisesti kolmeen seikkaan. Te mainitsitte jo tiedonannon uudistetusta laajenemismetodologiasta helmikuun alusta. Me Olemme tehneet muun muassa Albanian ja Makedonian kanssa edistystä ja tällä hetkellä työstämme ehdotusta komission tiedonannoksi merkittävästä taloudellisesta investointisuunnitelmasta koko alueelle. Toivottavasti saamme sen valmiiksi ennen Zagrebin huippukokousta toukokuussa. Tämä talous- ja investointisuunnitelma korostaa kovasti paitsi taloudellisia investointeja ja tukea talouden toimijoille, mutta se korostaa myös paljon oikeusvaltioperiaatetta ja siihen sisältyy vahva vihreän agendan elementti. Se, tämä mainitaan komission tiedonannon pöytäkirjassa vihreästä diilistä. Olemme tyytyväisiä alueellisen yhteis- alueellista yhteistyötä koskevaan tekstiin. Tämä alueellinen yhteistyö on tietysti oleellinen osa tämän suunnitelman onnistumista. Lienette lukeneet tai nähneet, että on olemassa Maailmanpankin tutkimus, jossa korostetaan sitä, että mitä syvempi on tämä markkinoiden syventyminen, niin se länsi niin se saattaa johtaa jopa kuuden 0,7 pinnan pekotenousun. Ja me teemme nyt työtä neljän pilarin pohjalta. Kauppa, investointi, liikkuvuus ja digitaalinen agenda. Tämä on se. Ja, ja Triestessähän sovittiin monivuotisesta ää, toimintasuunnitelmasta ää, vuonna 2017 ja tämä perustuu SEFTAan, tämä vapaakauppasopimus. Jotain edistystä on jo saatu aikaankin, jonkin verran edistystä on saatu aikaankin, joitain sopimuksia on jo solmittu. Tämä monivuotinen suunnitelma keskittyy myös siihen, että luodaan investointimahdollisuuksia ja luodaan yhteisiä investointistandardeja – niin, että länsimankkanin kumppanit voivat käyttää näitä standardeja, kun so- sopivat ja neuvottelevat paikallisista investointisopimuksista niin, että voidaan pitää huoli siitä, että EUn sääntöjä noudatetaan. Tässä on edistytty ja me jatkamme myös tukeamme yksityiselle sektorille tällä alueella. Viimeksi kuluneiden kymmenen päivän aikana olemme, tai sanotaan näin, että ö, meidän panoksemme paikallisiin investointeihin on ollut yli 320 miljoonaa ja se on luonut yksityistä pääomaa. Ja me, nyt me olemme myös tarjonneet takuuvälinettä investoinneille tälle alueelle. 150 miljoonaa on sen su- määrä ja vipuvaikutuksen tulisi olla puolitoista kertainen. Seuraavissa rahoitusnäkymissä pyrimme laajentamaan tätä kestävän kehityksen eurooppalaista rahastoa Länsi-Balkanille. Käytämme sitäkin investointien tukemiseksi. Erittäin tärkeää on myös se, että äh, niin sanotut connectivity-hankkeet äh, saavat jatkumoa. Vuodesta 2013 alkaen Länsi-Balkanin investointipuitteistossa olemme tukeneet äh, hankkeita – 880 miljoonan edestä ja se on ö, tuottanut 3,2 miljardia vipuvaikutuksena yksityisenä investointeina ö, liittyvät näihin avain, ö, ö, avainhankkeisiin, kuten vaikkapa tie- ja rautatiehankkeisiin. Nämä ovat näitä ö, connectivity-projekteja. Ja sitten vihreässä agendassa me ehdotamme että otettaisiin mahdollisimman paljon euro, eurooppalaisen Green Dealin elementtejä mukaan näihin vihreisiin agente, ag, agendoihin. Ja toki otamme huomioon myös paikan päällä vallitsevat erityisolosuhteet. Niin, vihreän kehityksen ohjelma, se ehkä kaipaa vielä konkreettia? mutta totta kai täytyy pohtia sitä, miten voidaan viherryttää myös kumppaneiden toimintaa. Sitten ulkosuhdehallinnosta, herra Rambold. Good morning. Um, well, uh... Hyvää huomenta. Hyvä mm, komissiokollegat äh, ovat maininneet jo monta seikkaa, en suolta lähden toistamaan. <clears throat> Sen sijaan hiukan valottaisin äh, taustoja näille muutamille Intan tekemille ehdotuksille, mitä tulee tämän sanamuotoiluun tässä luonnoksessa. esityksessä. Muutama seikka, mihin komissio viittasi, esimerkiksi tämä, tämä ulko, ulkosuhdehallinnon lisäksi me tietysti Äh, haluamme äh, tukea näitä äh, Albanian ja Makedonian jäsenyysneuvottelujen jatkamista ja on samalla linjalla tietysti näiden edellytysten suhteen. Niin ikään todettiin, että komission ehdottamassa tekstiluonnossa huomioidaan komission, neuvoston toiveet ja on aika tasapainoinen siltä osin, ja myöskin korostaa sitä, että sitten tämä kauppa ja, ja yhteiskunnan uudistaminen sekä jäsenyysneuvottelut kulkevat käsi kädessä. Muutama ehdotus, mitä tulee Serbian alle kirjoitu yhteistyösopimuksesta Euraasian vapaakauppajärjestön kanssa. Se tietysti tavallaan sitä kautta lisää sitten kolmannen maiden toimijoiden vaikutusvaltaa tällä alueella – No se on selvä, mutta taas sitten toisaalta toki eh, eh, Serbia voi ennen EU-jäsenyyttään sitten solmia haluamallaan tasolla näitä sopimuksia ulkovaltojen kanssa, mutta tietysti Serbian sopimukseen eh, sisältyy tiettyjä ehtoja, jotka sitten tapauskohtaisesti arvioidaan Äh, Serbia on kuitenkin luvannut äh, äh, liittymispäivämäärä päivänään erota ja vetäytyä kaikista kahdenvälisistä sopimuksista, joita se siihen mennessä on tehnyt. Sen on yleisesti sääntöjä, sovelletaan kaikkiin maihin, joita, joita sovellet, siis joita sovelletaan kaikkiin EU-hun pyrkiviin ja liittyviin maihin. Tässä todetaan sitten Eh, eh, viitataan sitten näiden, eh, näiden sopimuksiin, niin tässä tapauksessa tämä talouden vaikutus on aika mitätön. Ja ymmärrämme tietysti Euroopan unionin kauppa, kaupan mittakaavan Serbian sun 63 prosenttia kaiken kaikkiaan on EUn osuus Serbian kaupasta. Venäjän kauppa itse asiassa on alle 10 prosenttia Serbian kokonaiskaupan käynnistä EUn investoinnit Serbian ovat 30-kertaiset Venäjän investointeihin verrattuna. Siinä hiukan taustaa ja kontekstia tämän asian tiimoilta. Komissio korosti tätä, näitä liikennesuhteita esimerkiksi ja muuta yhteistyötä ulkosuhde ulkosuudenhallinnon nimissä haluan sekä näitä yhteyksiä että alueellisen yhteistyön merkitystä korostaa. Sillä tavalla Länsi-Balkanilla voidaan toimijoiden mahdollisia hiertymiä sitten tasoittaa ja kaikin tavoin yhteistyötä vauhdittaa. Mitä tulee kohtaan kymmeneen tässä näihin erilaisiin tekstin kohtiin. Äh, siinä äh, äh, halutaan myöskin, että, että nämä energiakomitean yhteistyö siinä jatkuu saamattomasti. Haluan siitä vielä sen verran muistuttaa, että tässä on tarkoituksena se, että Serbigas ja kaasu, Serbigas ja gas erotetaan selkeästi toinen toisistaan niin, että tämän kaasun tuotannon ja kaasun kuljetuksen ja siirron toteutuminen sujuu mutkattomasti sitten tässä tulevaisuudessakin ja tällä tavalla sitten mahdollistetaan kolmansien osapuolten pääsy myöskin näihin näiden toimitus, toimituksiin taannoisissa neuvoston päätelmissä korostettiin nimenomaan yhdenmukaisuutta EU-lainsäädännön kanssa, mitä tulee kaasumarkkinoihin ja niiden jatkoon. Kiitos. Thanks a lot. And our... Kiitos. Nyt sitten vielä esittelijä tai valmistelija Bytikhofer. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita arvokkaista näkemyksistä. Odotan tarkistuksianne ja niiden muotoiluja. Ja aion jättää pari tarkistusta myös itse, joissa tuon esille sellaisia ajatuksia, jotka eivät mahtuneet tähän lausuntoon luonnokseen. Näyttää siltä, että olemme pitkälti samoilla linjoilla. Yksi mahdollinen ristiriitainen kysymys, joka tuli esille, liittyy kohtaan neljä. Eli siihen, miten Serbia-kysymykseen suhtaudutaan. Ja varmaankin pitää keskustella suoraan siitä, kuinka suoraselkäisesti tähän nyt halutaan pureutua. Kiitoksia komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle. Tarkistusten jättämisen määräaika on sekin 24.2. kello 12. Ja äänestämme sitten maaliskuun istunnossa, täysistunnossa. Nyt siirrymme kohtaan 10. GSP, kertomus, yleinen tuljetusjärjestelmä. Tämäkin on tärkeä tämänpäiväisen esityslistan kohta. 71 maata tällä hetkellä hyötyy yleisestä tuli etuusjärjestelmäasetuksesta. Ja toki monet kehittyvät merkittävällä tavalla ja tarvitsevat apua kasvustrategiaan. On myös maita, joiden osalta on syytä tarkastella tarkemmin sitä, miten ne ovat sitoutuneet GSP Plus järjestelmään. Meillä on tässä tiettyjä työasekirjoja, Bangladesh, Kambodža ja Myanmar ovat tällaisia maita. On tärkeää katsoa, missä mennään, mutta on pidettävä silmällä myös tulevaa GSP-järjestelmän uudistusta – komissio varmaankin tekee GSP uudistusehdotuksensa vuonna 2021, koska nykyasetus raukeaa vuonna 2023. Ja tämä on yksi elementti, josta on keskusteltava. Eli GSP-asetuksen uudistamisesta. Meillä on täällä komission ja ulkosuhdehallinnon edustajat paikalla. He saavat yhteensä 15 minuuttia ja voivat jakaa tämän ajan haluamallaan tavalla keskenään. Ensin kuulemme kaupan ja kestävän kehityksen edustaja Alina Voitsukia, GSP. Järjestelmä siis on kyseessä. Good morning, members of the Hyvää huomenta Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kuulijat. Oikein mukava olla täällä tänään ja keskustella teidän kanssanne Euroopan komission kertomuksesta, joka koskee yleistä tullietuusjärjestelmää. Tämähän on nyt kolmas toimitus, kolmas kerta, kun laadimme tämänkaltaisen kertomuksen tämänhetkisen asetuksen puitteissa. Se julkaistiin ja välitettiin samanaikaisesti neuvostolle ja Euroopan parlamentille 10. helmikuuta. Kertomus kattaa 171 edunsaaja maata. Erityisesti keskitytään yhdeksään GSP plus maahan ja kolmeen maahan, joissa valitsee Everything But Arms sitoumus. Korostaisin muutamia tärkeimpiä viestejä, joita haluamme välittää tässä kertomuksessamme, raportissamme. Ensinnäkin mainit, mainitkaamme talous. Yleinen tuljetusjärjestelmä on otettu käyttöön, jotta voidaan tukea näiden maiden integroitumista kansainväliseen kauppaan ja jotta voidaan tukea niiden talouden, talouden kehitystä. Talousluvut ovat oikein menestyksekkäitä. Ne osoittavat, että vuonna 2017 ja 2018 vienti EU-hun 41 edunsaajamaasta lisääntyi lähes 184 miljardia. Tästä 70 miljardia on rekisteröity GSP-järjestelmässä kaikkien aikojen korkeimpina lukuina. Eli nämä, näistä 70 71 maassa viennin arvo on noussut, eli nämä maat hyötyvät siitä, että voivat viedä enemmän EU-hun. Talouden luvut ovat erityisen tärkeitä vähiten kehittyneille maille. Tilastot osoittavat, että EU tuo näistä LDC-maista enemmän kuin kaksi kertaa sen verran kuin mitä nämä maat vievät muualle ma- maailmaan. Eli erittäin antelias järjestelmä ja nämä vähiten kehittyvät maat, LDS-maat, e, käyttävät sitä mittavasti. Haluaisin myös mainita sen, että monet maat tai jotkut maat ovat vaurastuneet ja poistuneet tästä järjestelmästä. 11 maata on lähtenyt tästä järjestelmästä, koska ovat va- vaurastuneet riittävästi. Ja odotamme, että edunsaajamaiden määrä vähenee jatkossakin. Voidaan ajatella, että tämäkin on menestyksen merkki osoittaa, että järjestelmä on pystynyt tukemaan näiden maiden talouksia. Ne ovat saavuttaneet sen tulotason eli kynnyksen, joka on Maailmanpankinkin tunnustama kynnys, niin he poistuvat automaattisesti tästä järjestelmästä kertomuksestamme näkyy myös, että tämä yleinen tullietuusjärjestelmä myötä vaikuttaa kestävää kehitystä. Erityisesti tämä GSP Plus-järjestelmä, siihen liittyy velvoite toteuttaa 27 yleissopimusta, jotka koskevat työoikeuksia, ihmisoikeuksia, hyvää hallintoa ja ympäristön suojelua. Olemme nähneet, että säännöllinen valvontamme dialogimme, säännölliset kyselykaavakkeemme näille maille ovat tuottaneet tulosta. Ja voin antaa muutamia esimerkkejä. Muun muassa lapsityövoiman osalta olemme havainneet, että Sri Lanka on ottanut käyttöön lapsityövoimaa vapaan vyöhykkeen eläkkeen ja on voinut vähentää lapsityövoiman käyttöä maassa yhteen prosenttiin 16 prosentista. Ja on myös sitoutunut siihen, että vuoteen 2022 mennessä Sri Lankassa ei enää hyödynnettäisi lapsityövoimaa ollenkaan. Mainitsisin myös Bolivian. Kiitos EUn painostuksen ja myös kansainvälisen painostuksen on tarkistanut lainsäädäntöään, joka koskee lapsityövoimaa ja on hyväksynyt kansainvälisen normin, eli minimityöikä on 14 vuosi. Mongolia on tehnyt lapsityövoimaa tutkimuksen sen jälkeen, kun olemme keskustelleet GSP plus monivalvonta eh, tiedonhakumatkallamme asiasta. Ja mainitsin myös Kirkistanin perusoikeudet. Sehän on viimeisin maa, joka tuli tähän GPS Plus-järjestelmään. Se on saanut aikaan edistystä ihmisoikeuslainsäädännössä ja se on myös päivittänyt luetteloaan vaarallisista ammateista jotta voitaisiin päästä eroon vaarallisesta lapsityövoimasta. Pakistan on hyväksynyt lasten ja naisten oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä ja on myös parantanut transgender, transsukupuolisten ihmisten oikeuksia. EUn elinkeinoelämä on myös vaikuttanut myönteisesti, koska kun liike-elämä investoi näihin maihin, niin yritykset tuovat myös mukanaan kansainvälisiä standardeja, joita maiden täytyy noudattaa. Toinen tärkeä elementti, jonka haluan mainita, on se, että tämän raportin myötä alkaa seuraava valvontasykli. Se alkaa nyt vuonna 2020 ja tämä uusi monitorointi- tai valvontasykli keskittyy erityisiin huolenaiheisiin ja ne näkyvät myös kertomuksessamme. Nämä huolenaiheet sisältävät muun muassa sen, että että vapaudet toimia, vapaudet ovat kutistuneet muun muassa Pakistanissa, tiedotusvälineiden vapaudet ovat kutistuneet, myös teloitus- tai kuolemantuomiolainsäädäntö on tullut keskusteluun joissain maissa, kuten Filippiinillä, Sri Lankalla ja Mongoliassa. Ja yhä useammat ja useammat edunsaajat ovat kohdanneet ongelmia muun muassa yhdistymisvapauden saralla. Eli nämä haasteet, joita meillä on, ovat melkoisia. Miten aiomme niihin vastata? No, olemme yksilöineet muutamia painopisteitä ja keskitymme maittain näihin prioriteetteihin. Ne on yksilöity maakohtaisesti. Me Aiomme järjestää valvonta, tiedonhakumatkoja, aiomme käydä poliittista dialogia ja lähetämme myös kyselyjä näille maille vuosittain. Ja samanaikaisesti me työstämme myös tulevaisuuden GPS-asetusta ja otamme tietysti vaarin kokemuksistamme Otamme opiksi siitä, mitä olemme kokeneet. Ja ennen kuin annan puheenvuoron kollegalle, niin sanon vielä, että nyt ensimmäistä kertaa olemme arvioineet näitä kolmea Everything But Arms äh, edunsaajaa, muun muassa Kambodža ja Myanmar. Äh, esimerkiksi Kambodžassa, äh, Kambodžasta käydään erityinen keskustelu iltapäivällä, joten tuossa vaiheessa me kerromme yksityiskohtaisemmin sen tutkintamme tuloksista, jonka olemme tehneet mutta haluaisin sanoa, että komissio, komissiossa vallitsee yhä suurempi tahtotila käyttää tätä GPS-järjestelmää, jotta voidaan antaa kannustimia näille maille päivittää standardejaan, mutta myös sen vuoksi, että voidaan käyttää mahdollista keppiä ja viedä etuja pois, jos rikkomuksia on tapahtunut pidemmän aikaa. Haluamme kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että olette aktiivisesti olleet mukana tässä yleistä tullietuusjärjestelmää koskevassa prosessissa. Teidän vipuvaikutuksenne on ollut erittäin hyödyllinen. Te olette vierailleet näissä maissa ja te olette välittäneet samaa, välittäneet samaa viestiä kuin mitä me välitämme valvontatoimissamme ja odotan oikein hyvää yhteistyötä jatkossakin. Kiitos. Thanks a lot. And for the EAS is... Kiitos. Nyt sitten Roos Huttään ulkosuhdehallinnosta. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet ja Inta sihteeristä siitä, että järjestitte keskustelun tänään. Vuoden 2020 yhteiskertomus komissiolta ja korkea, korkealta edustaja, edustajalta Borrellilta osoittaa hyvää yhteistyötä kaupan pääosaston ja työllisyyden pääosaston välillä. Työoikeudet ovat ihmisoikeuksia, kuten tiedämme, ja mukana on myös ulkosuhdehallinto. GSP tuo valtava vipuvaikutusta EUn ulkopolitiikkaan. Korkeudustaja sanoi huhti, helmikuussa, että kauppa on tärkeä väline, jolla EU voi edistää ihmisoikeuksia, työoikeuksia oikeudenmukaista kehitystä, ihmisoikeuksia ja niin edelleen kautta maailman. Ja viimeisen kuuden vuoden aikana GSP-sitoumuksista on tullut tärkeä väline ulkopolitiikkamme välineistössä. Ehkä, ehkä jopa kaikkein tehokkain väline ihmis- ja työoikeuksien suhteen. GSP Plus ja hiljattain vielä tämä kaikki paitsi aseet, sitoumus, ovat olleet äärimmäisen tärkeitä poliittisessa ihmisoikeusvuoropuhelussamme. Ja se on ollut tärkeää kaikille kenttätoimijoille, jotka taistelevat näiden oikeuksien puolesta. On tärkeää muistaa, mitä sanoimme valiokunnalle, kun esittelimme vuoden 2018 kertomusta. Tuo kyseessä oli nykyinen työllisyys pääosastonjohtaja, ja hän sanoi, että näihin etuihin liittyy myös velvoitteita, eli pitää täytäntöön panna kansainvälisiä ihmisoikeus- ja työoikeus sopimuksia ja niitä on toteutettava, jotta voi olla mukana järjestelmässä ja näin on edelleen. Ja vuonna 2018 to- todettiin, että se, että allekirjoittaa sopimuksen, ei välttämättä johda vielä sen täytäntöönpanoon. Tiedätte tämän oikein hyvin. Olette käyneet varmasti vierailulla näissä maissa. Ja lisäksi lähestulkoon kaikki kaikkien edunsaajamaiden kohdalla mennään vain hitaasti asteittain eteenpäin. GSP ja GSP Plus ja myös kaikki paitsi aset, sitoumus liittyy siihen, että annetaan näille maille, jotka haluavat eteenpäin pitkäaikaista tukea. Tämä kertomus ja kymmenes työasiakirja, jossa katsotaan 12 GSP ja kaikki paitsi aseet maata, niin erityisesti nämä työasiakirjat ovat hyvin suoraviivaisia, joskus toiveikkaita, joskus aika hankalaakin luettavaa lukijalle ja myös näille kyseisille maille. Tiedämme, että haasteita piisaa monissa nykyisissä 71 edunsaajan maassa tiedotusvälineen vapaudessa, kansalaisyhteiskunnassa, vähemmistöjen oikeuksissa, yhdistymisvapaudessa, kuolemantuomiokysymyksessä ja niin edelleen ja toimet näiden järjestelmien kautta on johtanut korkeampaan valvontaan ja siihen, että on lisätty sitoumuksiamme, erityisesti ihmis- ja työoikeuksissa. Kuten komissio kaupan pääosasta sanoi, kertomuksessa on nyt ensimmäistä kertaa oma osuus, jossa katsotaan Bangladesia, Myanmaria ja niin edelleen. Me haluamme katsoa, kuinka että tässä pelissä ovat voimakkaat ILO ja muiden tahojen sääntöjen rikkomukset. Kansainvälinen yhteisö, myös parlamentti, YK, ihmisoikeusaktivistit ja esimerkiksi AY-liikkeet ovat tuoneet kysymyksiä esille. Ja jos vedän yhteen vuonna 2000 18 kertomusta. Voidaan sanoa, että poikkeuksetta hallitukset ovat osoittaneet olevansa vakaasti sitoutuneita EU-hun ja EUn harjoittaman valvontaan, esimerkiksi valvontamissioiden aikana. Edistystä on ollut, ja kuten sanoit, useimmiten se on hidasta, mutta pikkuhiljaa mennään eteenpäin ja pikkuhiljaa saadaan myös konkreettisia tuloksia pääosasto viittasi tässä edistyksellisen esimerkiksi lapsityövoiman saralla. Mutta tässä on myös mutta. Kaikissa maissa on ongelmia ja haasteita myös perus ydin, yleissopimusten täytäntöön panossa. Tässä kertomuksessa komission pääosasto ja ulkosuhdehallinto kiinnittävät huomiota huolenaiheisiin entistä selkeämmin ja näkyvämmin, jotta voidaan lisätä tunnetta siitä, että kyseessä on kiireellinen tilanne, on asetettava painopistealueet ja tämän pitäisi olla johdotteleva tekijä politiikoille näissä maissa. Jos otamme, mitä EU odottaa näiltä mailta vastineeksi yksipuolisille tullietuuksillemme. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Kiitos myös valiokunnan mukana oleville jäsenille. GSP e yleisesittelijä ei enää täällä ole Brexitin takia. Ja meidän täytyy asettaa nyt uusi pysyvä GSP-esittelijä. Nyt kuulemme kuitenkin varjoesittelijöitä ensin EPPstä Sean Kelly. Very much, Mr. Chair, and thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei tässä ole mitään kiistämistä. Ensinnäkin tämän keskustelun tärkeys on, on selkeä tavoite kasvattaa kestävän kehityksen ja kaupan roolia ja asema. Tämä on kauppapolitiikan avainkysymyksiä ja tällä tavalla pyritään sitten lieventämään kaupan esteitä. Tätä korostuu tässä meidän työssä entistä enemmän tämä, tämä ulottuvuus ja siitä pitäisi saada, saada kyllä enemmän arvostusta. Nyt pitäisi kysyä kuitenkin, Euroopan unionina olisi, tapahtuisi, oli, olisiko mitään tällaista ylipäätänsä tapahtunut kykenisivätkö jäsenmaat yksinään ilman Euroopan unionin tukea siihen, mitä ovat nyt saavuttaneet. Tämä on hyvä aina pitää mielessä ja muistissa, kun tässä eh, jatkaa, kulkua jatketaan. <clears throat> Tämä mm, GSP ja GSP Plus, tullituljetusjärjestelmä, ovat eh, saaneet eh, laajan tuken ja ovat olennaisia globaalin kehityksen pilareita. Ja ne ovat tässä kertomuksen aikana kattaman ajan kuluessa vahvistaneet, vahvistuneet ja vahvistaneet asemat. Se 16,2 prosenttia 2016-2018 vuosina tapahtunut kaupan kasvu, ja kun ajatellaan näitä köyhimpiä maita, EUn tuonti ja vienti näistä maista, maista on kaksinkertaistunut e, ainakin vähiten kehittyneiden maiden osalta, mitä tuontiin tulee <clears throat> tolkulla. Kaiken kaikkiaan edunsaajamaissa on edistystä tapahtunut kuten valitettavista, valitettavasti näitä kielteisiäkin niin, ilmeitä on ollut. Nämä GSP Plus-maat ovat jo allekirjoittaneet Pariisin sopimuksenkin. Ja sitä kautta edetty sitten sillä saralla myöskin kansalaisoikeudet, esimerkiksi kuolemantuomion luopuminen ja koulutuksen takaminen kaikille ja terveydenhuollon kehittäminen ovat olleet merkittäviä edistysaskelia. Esimerkiksi Kampoksen tilanne, tilanne, tilanteen koheneminen on hyvänä esimerkkinä myöskin muille maille. Tässä koko joukko vaikkapa kokoontumisvapauden ja ilmaisuvapauden ja kansalaisyhteiskunnan tilan supistumisessa on edelleen haasteita näissä monissa maissa, mutta useimmilla, useimmilla aloilla tässä eh, toiminnan edellytykset esimerkiksi eh, investoinnin ovat eh, parantuneet. Muussa tapauksessa jo ilman meidän yhteistyötä me tältä osin tämä työ olisi jäänyt kesken ajatella näiden tullietusjärjestelmien poistaminen on ultimaattinen uhka sitten niiden suhteen, jotka eivät ole valmiita noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Se, tämä nykyinen menestys osoittaa se. Ja ajatellaan sitten näitä haavoittomimpia maita, heidän yhteistyönsä tässä yhteydessä on olennaista, koska sillä tavalla voidaan sitten kehittää ihmisoikeuksia ja vastuullista taloudenpitoa. Meillä ei pidä pitää vaatia näiltä mailta paljon, mutta ei odottaa mitään täydellistä toimintaa näissäkään olosuhteissa. Haluan tässä lopuksi vielä todeta, lopettaa korostamalla vielä, että meidän omienkin kansalaistemme on hyvä tietää, että tämä järjestelmä toimii. Näissä tällä tavalla kyetään parantamaan näiden maiden elinolosuhteita, ihmisoikeustilannetta vahvistamaan haluamme olla mukana näissä hankkeissa, niin he joutuvat näin juuri tekemään. Ja sitten lopuksi helpotamme heidän no, tietään esimerkiksi Pariisin sopimuksen allekirjoituksen jälkeisessä työssä sen noudattamista siis. Kiitos. SDn varjo ei ole paikalla. Kuka on, hän, kuka on hänen tilallaan täällä? Kiitoksia. Olemme tässä vaihtaneet vuoroja. Uusia ihmisiä tulee jatkuvasti. Ja minä nyt korvaan tätä kollegaa, joka ei päässyt paikalle. No niin, aloittaisin sanomalla, että sosiotaloudelliselta kantilta tämä mietintö sisältää myönteisiä elementtejä kauppaan näiden kehittyvien maiden kanssa parantunut ja tällä tavalla voidaan luoda muun muassa tuloja ja työpaikkoja. Mutta näin ei aina ole, jos katsotaan afrikkalaisia maita, jotka laahaavat jäljessä – ja siksi on tärkeää, että omaksumme kunnianhimoisen Afrikastrategian ja siihen kuuluu myös tärkeä kauppaosio. Myös kestävän kehityksen kantilta tämä on hyvä. Eurooppalaiset yritykset, jotka ovat peräänkuuluttaneet vastuullista tuotantoketjua, on tehnyt hyvää, koska me haluamme myös pakottavaa due diligence-lainsäädäntöä noudatettavan. Ja kuten Kelly ja muut komission edustajatkin sanoivat, niin meillä on vielä kovin monia haasteita ihmisoikeuksien suhteen. Komissio otti Kambodsalta muutamia kauppaetuksia pois ja vastasi tällä tavalla tähän haasteeseen. Tämä on erittäin tärkeä merkki, mutta ei vielä riitä yksin. Haluaisimme tietää, onko komissio valmis menemään vielä vähän pidemmälle. Esitän pari esimerkkiä. Ensimmäinen liittyy Filippiineihin. Tämä maa vie useita tuotteita, mutta siellä on myös paljon haasteita, kuten ihmisoikeusongelmia, huumeiden käyttöä, etc. Ja YK on ihmisoikeusvirasto on raportoinut vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja hallitus ei ole tehnyt mitään osoittaakseen, että aikoo parantaa asiaa, eli täysimittainen tutkinta on nyt päällä. Ja vuonna 2018 tehtiin tietojenhaku taakkaa. Haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tehdä, jotta Filippiinien vakavat ihmisoikeusrikkomukset saataisiin loppumaan. Sitten Myanmar, se on aika vaikea ymmärtää, että me edelleenkin tarjoamme yksipuolisia kaupan etuuksia maalle, joka on syyllistynyt kansanmurhiin. Komissio on ennakoinut kohdennettuja toimia ja on niitä toteuttaneetkin, mutta ne ovat todella tarpeen nyt, kun nämä rikkomukset ovat jatkuneet jo kaksi-kolme vuotta. Sitten Sri Lanka on sekin murheenkryyni. Yleisesti ottaen haluaisin kuulla komission näkemyksen kahteen tärkeään asiaan. Miten voidaan käyttää tulostaulua parhaiten hyväksi? Miten voidaan nämä GSP plus kumppanit antamaan meille enemmän tietoa siitä, miten ne ovat noudattaneet normeja ja yleissopimuksia ja miten voidaan saada PK-yrityksillemme parempi ja tasaisempi pelikenttä kumppaneiden rinnalla. Eli kaikki tämä tulisi ottaa huomioon, kun tehdään uutta GPS-asetusta. Kiitos sitten Renewn edustaja. Kiitoksia komission edustajalle tästä esityksestänne. Te muistutitte tästä tästä GSP-järjestelmästä. Sehän liittyy siihen, että halutaan luoda kasvua ja parantaa edunsaajamaiden tilannetta. Ähm, kollega äh, teki tiliä tilanteesta siitä, mikä on myönteistä, mutta kertoi myös siitä, mikä on äh, vielä huonosti. Ja iltapäivällä keskitymme äh, näihin maihin yksityiskohtaisemmin. Minä itse esittäisin kysymyksen siitä, mikä parlamentin roolin tulisi olla, miten meillähän on näkemys siitä, että meidän instituutiomme tulisi olla paremmin mukana näissä keskusteluissa minä olen itse uusi parlamentaarikko. Minä tiedän, että monet näistä, e, e, meillä on useita raportteja, mutta haluaisin tietää, onko mahdollista saada vuotuinen raportti. Ja kun puhutaan GSPn tulevaisuudesta, uudistuksesta, niin miten me voisimme ottaa mukaan paremmin nämä kumppanimaat ja sitten vielä ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä, eikä pitäisi mennä vähän pidemmälle vielä tässäkin suhteessa. Merci beaucoup für die Grünen. Kiitos sitten Anna Kautsiin vihreistä. Kiitos. Olin myöhässä anteeksi tästä, mutta olen lukenut kertomuksen kuitenkin tarkkaan. GSP-järjestelmä on onnistunut hyvin. Se heijastelee arvopohjasta kauppaa helppoa ja totta kai parannettavakin aina löytyy. Ja kun lainsäädäntöä lähdetään uudistamaan, niin voidaan todella pohtia, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Tähän liittyen pari-kolme kysymystä. Onko tilastotietoa siitä tai niistä prosenttiluvuista GSP-tuojamaista, jotka esimerkiksi harjoittavat sosiaalisten muiden standardien polkumyyntiä. Onko tästä jotakin lukuja ja miten asiaan halutaan pureutua jatkossa? Eli onko alueita, joiden tuotteita voitaisiin esimerkiksi merkitä tietyllä tavalla? Sitten totesitte kertomuksessanne, että moninaistaminen on ongelma. esimerkiksi teollis, vaateteollisuus tai muut alat, jotka hyötyvät tästä, miten niiden osalta järjestelmä voidaan muuttaa niin, että toiminta voitaisiin monipuolistaa. Sitten uusvanha ongelma siitä, että kansalaisjärjestöjen toimintatila kapenee entisestään. Eli varmasti pitää käyttää olemassa olevia välineitä, mutta myös parantaa niitä entisestään, jotta tilanteeseen voidaan puuttua. Sitten muistuttaisin teitä vielä edellisen parlamentin päätöslauselmasta. Siinä käsiteltiin GSPn uudistusta ja korostettiin sitä, että voidaan parantaa ympäristöstandardeja. Haluaisin kuulla, missä tältä osin mennään miten ympäristökysymykset voidaan saada paremmin tähän GSP-järjestelmään mukaan. Kiitos. Nyt sitten Imma Rodriguez Piñero. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi totesin, että pidän hyvänä tätä yleistä tullietuusjärjestelmää, joka EUlla on. Tämä kertomus on hyvin kattava. Siinä on maakohtaiset liitteet mukana. Tämä on vielä muutama kysymys, jonka haluaisin esittää kertomukseen liittyen ja niihin parannuksiin, joita järjestelmän uudistamisessa ollaan tekemässä. 37,7 prosenttia viennistä tapahtuu GSP Plussan puitteissa. Minusta tämä kuulostaa matalalta luvulta. Jos tätä prosenttiosuutta verrataan muihin lukuihin, niin vain todella 37 prosenttia saa tällaisen tariffisuojan. Minusta tämä kuulostaa matalalta luvulta. Sen toisaalta tässä korostetaan sitä, että 71 nykyistä edunsaajan maata on listalla ja niistä 31 on Afrikassa. Siellä edelleen vienti on hyvin matalaa ja se keskittyy tekstiilialaan. Ja tässä Cavazzini pohti hieman samaa, eli miten voidaan tehdä, jotta voidaan äh, moninaistaa näiden maiden taloudellista toimintaa ja minkälaista kapasiteettia voidaan äh, tarjota, jotta yrittäjyys olisi entistä moninaisempaa. Sitten Kambodža. Siihen kohdistui yleisen tullietusjärjestelmän väliaikainen kesk keskeyttämispäätös, vaikka tämä tapahtuikin vasta syyskuussa. Miten tähän päädyttiin? Van Brent viittasi Filippiinien ja Myanmarin järkyttävän tilanteeseen. Ne edelleen kuitenkin saavat nauttia tästä järjestelmästä ja näin ei minusta tulisi olla tällä hetkellä. Ja siksi kysyn, kun tai milloin sitten suhteen arvioidaan, että ihmisoikeusrikkomuksia loukataan niin räikeästi, että edut voidaan keskeyttää. Esimerkiksi Myanmarin tilannetta pohdin ja kansanmurhaa siellä. Ja tämän järjestelmän uudistus on hyvin tärkeä aihe. Tässä mielessä pohdin siitä, miten otatte huomioon esimerkiksi ne maat, joissa edelleen harjoitetaan lainsäädännön puitteissa kuolemantuomiota. Ajattelemmeko jatkossakin, että tämä ei ole ihmisoikeuksien perustavan laatuinen loukkaus, että viedään ihmisen henki. että sitten kidutusta harjoittavat maat? EU on vapaakaupan sääntelyn äh, ja kidutuksen vastaisten toimien sääntelyn johtomaa. Tästä olen ylpeä. että Eikö tällaiset maat pitäisi sitten ottaa myös huomioon näissä toimissa, eli ei annettaisi etuja sellaisille maille, jotka harjoittavat kidutusta tai salivat muiden harjoittavan sitä. Eli minkälaisia painopisteitä näissä kysymyksissä on, kun järjestelmää lähdetään uudistamaan. Kiitos. Ja seuraavaksi äh, Rova Ricon. Bonjour et... Kiitoksia ja äh, hyvää huomenta. Äh, valitettavasti olen myöhässä. Tässä on kokous kokouksen perään. No, ensimmäinen kommenttini tähän mietintöön on kysyä, että miten voidaan arvioida myönteisiä vaikutuksia, joita äh, tällä GSPllä on äh, maan kehitykseen ja äh, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, kun ei välttämättä ole otettu huomioon paikan päällä tapahtuvaa kansalaisten hyvinvointia, etc. Ja mikä on vihreän greenin vaikutus, tai miten me otetaan, otamme sen huomioon, kun tätä asetusta uudistetaan. Kun puhutaan GSP-järjestelmään osallistuvista edunsaajista, niin näyttää siltä, että erityisesti Sri Lankassa ihmisoikeustilanne on heikentynyt. Ne, jotka tuntevat tämän maan arvioivat, että viime vaalien jälkeen, että tilanne ei tästä seuraaviin vaaleihinkaan mennessä tule paranemaan. Ja on kysyttävä, mitä voisimme tehdä Sri Lankan suhteen tämän mekanismin avulla, jotta voimme varmistaa sen, että oikeusvaltio tilanne paranee. Ja sitten sitten vielä viittaan siihen, mitä Kavadini sanoi sosiaalisten oikeuksien kehittymisestä. Niin komissio arvioi, että on otettava käyttöön jonkinlainen valitusjärjestelmä uhreille ja on parannettava yritysten due diligence-toimintaa, jotta ihmisoikeustilanne tältä tämänkin kautta parantuisi. Ja sitten Muistuttaisin vielä siitä, myös sukupuolten tasa-arvokysymys on otettava huomioon kauppasopimuksissa. Erityisesti vaateteollisuus ja kenkäteollisuus on erityisen naisvaltaista teollisuutta ja ehkäpä tulisi laatia luettelo siitä, mikä vaikutus GSP-mekanismilla on ollut edunsaajamaiden naisten osaan. Tämä olisi hyvä tai siis tämän osalta olisi syytä tehdä työtä. Ja sitten lasten oikeuksien liittyen edistystä on toki saatu aikaan, mutta olisi kiintoisaa vielä syventää tätä kysymystä muidenkin AO-maiden osalta. Ja sitten liittyen siihen, mitä Myönmarista on puhuttu, niin aika paljon on vuosien mittaan keskusteltu ja raportoitukin Myönmarista, mutta keskusteluilla ja raporteilla on rajansa, tulisi ehkä siirtyä sitovampiinkin toimiin. Mikä on teidän näkemyksenne tästä asiasta? Kiitoksia. Kolme kysymystä minulta komissiolle. mistä ja miten saatte maita koskevasta tilanteesta tietonne. Pakistanin osalla esimerkiksi on katsottu ammattiliittoja, ja Sitten äh, GSPstä vielä. Onko standardiformaattia EUlle siinä, miten annetaan kapasiteetin parantamisapua, jotta maat voivat täyttää velvoitteita, vai toimitaanko tässä vain tapauskohtaisesti sen mukaan, mitä delegaation johtaja haluaa? Vai onko standarditoimenpiteitä? Ja sitten vielä Saharan eteläpuolisen Afrikan maista. 33 niistä taitaa olla kaikki paitsi aseet, status, kaikilla ei. Ja tämä järjestely on ollut menestyksekäs, mutta joskus syntyy kitkaa niiden maiden välillä, joilla on tämä kaikki paitsi aseet status ja niiden naapurimaiden kanssa, joilla tällaista statusta sitten ei ole. Olen keskustellut pitkään Paskalla Lamin asiantuntijoiden kanssa siitä, että loppujen lopuksi sovittaisiin siitä, että annettaisiin tämä kaikki paitsi aseet status kaikille etelä, äh, Saharan eteläpuolisen alueen maille. Mitä mieltä olette tästä? Okay, let me cover some of the questions. I can group them. No, tässä on äh, koko joko kysymyksiä vastaan niin äh, ryhmittäin äh, eri jäsenistä, jäsenin kuului hyvin samansuuntaisia kysymyksiä. E, Tämä, tästä järjestelmä sinällään ja miten voisimme sitten Äh, joitakin maita äh, kannustaa äh, huolehtimaan näistä ongelmista, niin parhain päin Myanmariin, Sri Lankaan ja Filippiineihin viitattiin ihan nimellä. Me olemme tietoisia näiden maiden ongelmista, jokaista maata sitten kohdellaan siinä sen oman, omassa kontekstissa – Myanmar on ihan tietystä syystä koko huomion keskipisteenä tässä me olemme pyrkineet organisoimaan ja laajoja keskusteluja siellä paikan päällä tapahtuvien vierailujen kautta. Ja olemme pyrkineet todellakin perehtymään maan kysymykseen noin pehmeästi. Pyrimme saamaan muutoksen aikaiseen, aikaiseksi mutta se on tärkeä. Se, tässä sivutaan kulttuurisia kysymyksiä, eli miten etnisten vähemmistöjen tilanne ratkaistaan ja millä tavalla tämä maan hallintorakenne saataisiin meille myönteisemmäksi tai meidän tasolla tai Suomen vastaavaksi. Siellä on edelleen sotilashallitus voimassa, jolla on tietysti omat sääntönsä. Eli tämä yleisessä kontekstissa tietysti tässä keskustella. Emme halua, että tätä konfliktia millään tavalla kärjistetään, vaan pikemminkin haluaisimme pohjustaa maaperää hedelmällisille jatkoneuvotteluille. Pyrimme siellä vielä käymään kerran ennen maan vaaleja. Rohingasta, rohingat eivät ole ainoa kompastuskivi siellä. Koulutus yleisesti ottaen on, on yksi kulmakivistä. Tullietysjärjestelmä sinällään ei näitä ongelmia tietenkään ratkaise, kun ajateltiin, ajatellaan muitakin maita. ja maillakin on tietenkin ö, omat velvollisuutensa kunnianhimoisemmin sitten pyrkiä näitä Myanmar-suhteita hoitamaan, mitä Filippiineihin ja Sri Lankaan tulee. Nämäkin maat ovat listallamme. Niitä on tarkasteltava hyvin tihemmällä kammalla vielä, mutta esimerkiksi tässä on, pitää vallita, vallita tasapaino vuoropuhelun ylläpitämisen kanssa – eikä olla polttamatta sitten tässä saman syssyn kaikkia siltoja, vaan pitää paino, painetta yllä, mutta myöskin keskustelut puheenvälit säilyttää. Maissahan on edistyksellisiäkin voimia ja heille, heille sitten heitä, heidät voidaan voimaannuttaa tehokkaammin kuin tähän asti on tapahtunut ne ovat äh, esimerkiksi meidän rahoittamaan äh, erilaiset ammattiyhdistysliikkeen toimimat. Siellä AY-liikkeellä ei ollut minkään valtakunnan mahdollista tätä äh, omasta pussista rahoittaa. Olemme myöskin kansalaisyhteiskuntaa pyrkineet tukemaan monin tavoin myöskin rahallisesti pyrkiä levittämään tietoa, millä saada samaan, samalla kerätyksi tietoa ja samalla sitten antamaan heille työkalut hallituksen suuntaan tapahtuvaan vaikuttamiseen. Sitten mitä tulee tiedon lähteisiin, meille tärkeimmät päätiet, tiedonlähteet ovat nämä, nämä tarkkailuelimet, YK-alaiset sellaiset. Sieltä siis tulee hyvinkin hälyttäviä, hälyttäviä tietoja ja silloin tietysti sitten meidänkin valpautamme paranee, tehostuu. Mitä parlamentin rooliin tulee, me tässä ollaan kaikki puhaltavat yhteen hiileen komission parlamentti Toki me olemme aina valmiit tulemaan tänne kertomaan tilanteen kehityksestä tiettyjen maiden osalta joko äh, suljettuin ovin äh, tai, tai julkisessa tilaisuudessa, kuten nyt olemme tähän aina valmiita. Pääasia, että viesti näille, näille maiden suuntaan on aina sama. Eli painotamme samoja asioita. Maa, nämä maat ovat kaukana täydellisestä, kaikin tavoin hyvin vaikeassa jamassa äh, ihan noin poliittisesta tilanteesta lähtien mutta fokusoimalla omaan, omaan työmme voimme sitten tarjota myöskin apuamme. Kansalaisjärjestöjen toimintavapauksia rajoitetaan, sen tunnustamme. Afrikkaan osalta oli montakin kysymystä. Täytyy myöntää, että ei niinkään tähän asti ole sitten sitä huomiota sinne Afrikkaan kiinnitetty, myönnettäköön tietysti resurssimme ovat rajalliset. Me sellaisiin maihin olemme panostaneet, kun että heti tullessaan ovat myöskin sitten äh, myöntämielisesti suhtautuneet tähän lähentämistoiveisiin meidän suunnaltamme. Et se on ollut yksi e, e, tämä Everything But Arms, e, Kam Myanmar äh, ja Bangladesh ovat siitä valikoituneet yhteistyökumppaneiksi, paitsi asia vakavuuden takia myöskin eh, eh, kampanuus eh, tai kauppakumppanuus perinteen johdosta 70 prosenttia koko, koko tämän kaupasta kuuluu tämän tuljetusjärjestelmän puitteisiin. Joissakin maissa tämä luku on paljon korkeampi, jopa 100 prosenttia ipua. Eivät ole kuitenkaan rekisteröidä, tai näitä ei rekisteröidä tähän tuljetusjärjestelmän puitteisiin kuuluviksi vaan raaka-ainekauppa, mineraalikauppa. Ja tämä, tämä, tämä suositummus äh, maan äh, äh, kohtalo tässä tapauksessa. Jopa 89 prosenttisesti vähemmän kehittyneissä maissa on tämä meidän tuletusjärjestelmän parissa piirissä tapahtuva kauppa. Tai heidän, heidän kauppansa meidän suuntaan. Afrikka on mielessämme tietenkin ja yritämme sit siellä läsnäoloa tehostaa. Siellä on myöskin tämä talouden kumppanuussopimus, siis toisaalta to, toinen väline, jota, jota voimme käyttää hyväksemme. Tätä kautta sitten tällainen kahdenvälinen yhteistyö ö, sujuu tulevia neuvotteluja hyödyttävällä tavalla niin whether we can extend everything but arms. Kaikki tämä äh, everything but arms äh, äh, säännöt, siellä lähdetään hyvin perussäännöistä liikkeelle. Kaikki maa saa kaikkia muita paitsi aseita, jos se tällaiseksi vähiten kehittyneeksi maaksi Eh, luetteloidaan. Jos ei, niin sitten pari, pari, pari Afrikan maata tämän luettelon ulkopuoleltakin ovat oikeutettuja tähän muuhun kuin aseapua. Eiköhän tässä nyt tullut vastatuksia jo kaikki. Kiitos. Of course we can, we, we could now discuss. Niin, totta kai voidaan keskustella siitä, onko mahdollista antaa tämä status, kaikki paitsi aseet kaikille Saharan eteläpuoleisille maille. Olen vakuuttunut siitä, että näin voitaisiin tehdä, mutta ainakin kävimme nyt hyvän keskustelun GSPstä ja Afrikan strategiasta sitten ulkosuhdehallinto. Thank you, Chair. Well, it's probably... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä puheenjohtajan etuoikeudella saatte vastauksen ensin omaan kysymykseen. Ja mitä tulee kansalaisyhteiskunnan mukanaoloon, niin voin itse kertoa, että olen ollut Mm, monilla kaikki paitsi aseet tiedonhakumatkalla Kamputsassa, Kamputsiassa ja muillakin matkoilla, niin ennen näitä matkoja, sen aikana ja sen jälkeen olemme kansalaisyhteiskunnan jäsenille, niiden edustajien kautta, kun ovat tulleet vaikka Brysseliin, jos ovat saaneet matkustaa. Ja kentällä näille henkilöille olemme antaneet tietoa, tietysti luottamuksellistakin sellaista. Tähän liittyy EUn valtuuskuntien roolia koskeva kysymys, jonka joku valtuutettu esitti. No, meidän roolimme on se, että olemme joko ensimmäinen laatija tai toinen laatija niistä asiakirjoista, joita tekin aina saatte. Eli meidän arviomme perustuvat usein paitsi ilon ja YK lähteisiin eh, siihen, mitä itse valtuuskuntamatkoillamme näemme. Kaiken kaikkiaan, ja erityisesti kun puhutaan tästä kolmannesta kertomuksestamme. No mikään ei ole täydellistä, mutta olemme pääsemässä sinne. Eli tässä kolmannessa raportissa eh, otamme eh, kaikki kaikki arviot huomioon, GSP Plus ja kaikki paitsi aseet ja ohjelmissa. Sitten kokemukseni perusteella voin sanoa, että kaikki kapasiteetin rakentamishankkeet, tai niissä otetaan huomioon ihmisoikeuksien kehitystavoitteet, ja kaikki liittyy niihin keskusteluihin, joita käymme näiden maiden kanssa Ähm, hyvää hallintoa koskevassa alakomiteassa. Sitten esitettiin useita muitakin kysymyksiä. Mehän olemme jo aiemmin sanoneet, että GSP on tärkeä asia äh, ja sanon sen tälläkin kertaa. Eikä tämä GSP ole mikään sveitsiläinen linkkuvetsi, jonka avulla ratkaistaan kaikki ongelmat. Moni asia riippuu muista kehityspolitiikan välineistämme, ulkopolitiikan välineistämme, kapasiteetin rakentamisesta ja rajoittavista toimista. Raporttimme ei tietenkään Raporttimme tarkoitus ei tietenkään ole laatia jonkinlaista ranking-listaa suosituimmuuskohtelusta tai siitä, onko GSP tai GSP plus tai mikä parempi. Haluaisin muistuttaa siitä, mitä Borrell sanoi, kun tehtiin päätös vetää ehdotus delegoiduksi säädökseksi vetää pois etuja Kambodžalta. Hän sanoi, että täytyy ottaa huomioon täytyy ottaa huomioon se, mitä Kambodžassa on tapahtunut. Muun muassa kokoontumisvapautta on heikennetty ja monia muitakin ihmisoikeusrikkomuksia on jatkettu, joten EUlla ei ollut muita vaihtoehtoja. Emme voineet katsoa näitä rikkomuksia sivusta ja pysyä hiljaa. Mitään absoluuttista sääntöä ei kuitenkaan ole Eli ei ole selkeää sääntöä siitä, mikä, mitä, mikä muodostaa systeemisen vakavan rikkomuksen ihmisoikeussaralla muun muassa. Ja kun puhutaan juuri tästä kaikki paitsi aseet ja GSP plus edunsaajamaista, niin ei ole mitään tiettyä selkeää määritelmää, vaan jonkinlaista marginaalia on. Ja Euroopan parlamentti on tietenkin äh, sellainen tärkeä toimielin, joka antaa meille osvittaa, toimii suunnannäyttäjänä, kun päätä meitä, onko nyt jokin tietty kynnys ylitetty vai eikö. eikö. Ja Filippiinien osalta joskus aiemmin olen sanonut, että tällaiset raportit voivat olla myös hyvin valaisevia, palauttavat maanpinnalle kun me luet käsittelemme huolenaiheet, jotka liittyvät Filippiineihin, muun muassa kuolemanrangaistus e, huumerikollisille, niin e, jos, jos tämä uudistettaisiin, tämä rangaistus, niin kyse olisi e, toisen pöytäkirjan rikkomus kansainväliseen yleissopimukseen kansalais- poliittisista oikeuksista. Eli EU on antanut jo ymmärtää, mitä tapahtuisi, jos tällainen rikkomus toteutettaisiin. Ja me olemme myös todenneet, että tämä ö, ähm, olisi kaiken sen vastaista, mitä lasten oikeuksien yleissopimuksessa sanotaan. Äh, kuulin myös kysymyksiä Myanmarista. Jos tästä hallituksesta jotain voidaan sanoa, niin äh, se, että se on aika vakavasti sitoutunut moniinkin toimiin, sen siviilipuoli ja sen sotilallinen puoli. Eli osittaista edistystä on saatu sellaista, mikä ei olisi ollut mahdollista pari vuotta sitten. Esimerkiksi lasten oikeuksia koskeva lainsäädäntö ja parlamentti on ilon yleissopimuksen 138 ratifioinut ja siellä on myös sisäisiä pakolaisia koskeva strategia. Me olemme tietysti patistaneet tekemään paljon enemmänkin mukaan luettuna äh, Katsin ja Chan äh, osavaltioihin pääsyn ihmisoikeusavustajille ja niin edespäin. Ja me olemme myös peräänkuuluttaneet sitä, että otettaisiin tilapäisiä toimia ja noudatettaisiin kansainvälisen tuomioistuimen päätöksiä. Ja Filippiinen osalta meillä on nyt tällä hetkellä hyvä hallintoa koskeva ala valiokunta samoin ihmisoikeuksia sekä käsittelee myös ihmisoikeuksia. Mitään kokouksia ei ole vielä aikataulutettu. Mitään ihmisoikeusdialogia ei vielä ole aloitettu, mutta meillä on tämä alivaliokunta ja me seuraamme Filippiinien tilannetta. Jos pitäisi jonkinlainen numero Filippiinille antaa, niin se olisi ehkä kuusi miinus maksimissaan. Eli mitään huippusitoutuneisuutta ei sieltä vielä löydy. Sitten due diligence-asiasta. Muistuttaisin teitä siitä, että Tällä hetkellä on tutkimuksia. DG Justice on muun muassa tehnyt tutkimuksen eh, due diligence-vaatimuksista toimitusketjussa. Oikeussuojakeinoihin pääsy ei ole, ei ole due diligence-asia. Yritykset voivat tietysti ottaa senkin mukaan, mutta yleensä kyse on yrityksen eh, prosesseista, eh, siitä, että tunnetaan riskit, osataan niitä käsitellä ja sitten voidaan ryhtyä toimiin niiden lievittämiseksi. Tai voidaan jopa lopettaa toiminta tässä maassa. Ai, mutta minulta unohti pari asiaa. No, tai saattaa, että unohdin pari asiaa. Muistuttakaa, jos, jos jotain tärkeää jäi väliin. Sorry, but... Kiitos. Kavatsiini vielä. Yksi kysymys jäi tässä mainitsematta. Tästä IBZ-kysymyksestä ei ole mahdollista saada tilastotietoja. Tässä maat itse ovat tilivelvollisia kansainvälisesti myös tälle tässä IBZ-asiassa. EPC, vientiteollisuuden vapaa standardit eivät saisi olla matalampia tai YK tai VTOn sääntöjen kanssa ristiriidassa. No niin, nyt saamme tämän keskustelun päätökseen ja tunnen sijaan pidämme nyt minuutin tauon. Seuraava kokous on suljetun ovin, joten pyydän teitä poistumaan paikalle.